Just give me one second. I'll see get some. Good morning. I will continue in... Aion nyt jatkaa portugalin kielellä, joten olkaa niin ystävällisiä ja laittakaa kuulokkeet korvillenne. Bom dia a todas e a todos. Hyvää huomenta kaikille paikalla olijoille, erityisestikin kollegoille, jotka ovat tulleet tänne kansallisista parlamenteista käsin, mutta niin ikään tervetuloa oikeudellisten asioiden valiokunnan jäsenille ja myöskin äh, naisten oikeuksien sukupuolten tasa-arvon valiokunnan jäsenille. Kyseessä on näiden kahden valiokunnan yhteyskokous. Ensimmäisenä asiana esityslistalla on esityslistan hyväksyminen, eli kenenkään mitään vastalauseita. Voin olettaa, että että esityslista luonnos on näin ollen hyväksytty. Pidemmittä puhetta sitten eteenpäin. Puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla ei ole mitään ilmoitettavaa teille, joten näin ollen voimme siirtyä suoraan kohtaan kolme esityslistalla. Seuraavana vuorossa on näkemysten vaihto Rova Regnerin ja Rova Kratzen mietinnöistä, jotka Kyse on mietinnöstä, joka liittyy julkisten noterattujen yhtiöiden toimivan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakaumasta ja sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvästä siihen liittyvistä toimenpiteistä on kyse tässä mietinnössä. Politiikan ohjaus. Nyt pyytäisin, että suotte minulle anteeksi, koska ennen kuin voin antaa puheenvuoron yhteisesittelijöille, haluaisin antaa Rova Regnerille puheenvuoron. Tulkit eivät valitettavasti kuule. Täällä on jonkinlainen tekninen ongelma tällä hetkellä. Tämä on pikkuisen monimutkaista, mutta kokeillaanpa tätä toista mikrofonia. If you want to Sehr geehrte Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, nyt mikrofoni toimii ilmeisestikin. Minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin oikeudesten asioiden valiokunnan puolesta. Kuulemisessa on kyse kummankin valiokunnan yhteisestä pyrkimyksestä, eli naisten oikeuksien valiokunnan ja oikeusasianvaliokunnan valiokunnan yhteistä pyrkimyksistä. Tämä on kyse erittäin tärkeästä asiasta ja sen eteenpäin viemisestä. Kyse on julkisesti noterattujen yhteyden toimivan johtoon kuulumattoman johtokunnan jäsenten sukupuolijakamasta sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, eli miesten ja naisten tasa-arvosta. Tämä on asiakokonaisuus, joka on tietystikin erittäin relevantti pelkästään Euroopan parlamentissa käydyn keskustelun kannalta ja myöskin neuvoston keskustelun kannalta, mutta erityisestikin tämä koskettaa läheisesti yksittäisiä jäsenvaltioita ja kansallisia parlamentteja. Tästä syystä nämä kaksi valiokuntaa päättyvät järjestää yhdessä tämän kuulemisen ja yhdessä laatia tämän mietinnön lainsäädännön pohjaksi. Ja erityisesti meitä kiinnostaa tänään teidän näkemyksenne. Me haluamme keskustella kansallisten parlamenttien kollegoiden kanssa tästä asiasta. Mutta hieman näistä puitteista ja taustasta ensin. Te saitte jo aiemmin tiedon siitä, että keskustelun jälkeen voimme keskustella asiasta edelleenkin hieman epäperäisemmissä merkeissä, eli järjestämme tällaisen kevyen lounaan, puileipiin, puileipälounaan, puileipa tarjoilun tuossa kokoussalin ulkopuolella. Mutta muutama sana vielä. Huomenna me äänestämme oikeudellisesta perustasta. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja sitten loppuviikolla neuvosto käsittelee samaista asiaa, joten siksi aivan tietoisesti valitsimme tämän kuulemisen päivämäärän, koska me pystymme nyt käsittelemään asiaa pragmaattisella ja poliittisesti katsottuna relevantilla tavalla ja erittäin järkevään ajankohtaan. Täten voimme viedä asiaa eteenpäin ja työstää tätä kysymystä edelleen. Nyt toivoisin, että Rova Kratsa, naisten oikeuksien valiokunnan esittelijä, voisi esittää oman puheenvuoronsa. Olemme yhdessä laatineet työasiakirjan ja tämän pohjalta sitten työstämme mietintöä, työasiakirja on lähetetty myöskin teille. Ja se pitää sisällään lukuisia kysymyksiä, joihin toivoisimme löytävämme vastauksia. Olkaa hyvä. Oli kirja Proedre. Kiitos kovasti, rouva puheenjohtaja. Minäkin omalta osaltani haluaisin myös esittelijänä todeta, miten iloinen olen siitä, että olemme saaneet tämän tilaisuuden keskustella tästä aiheesta. myös kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Selvää on, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat tässä tärkeässä osassa, kun näinkin tärkeästä aiheesta keskustellaan. Niin todellakin tämä aihe liittyy myös sisämarkkinoiden oikeusjärjestelmän ja tasa-arvon kehitykseen. Siksi on erittäin tärkeää, että aiheesta keskustellaan myös kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Hyvät kollegat, ei ole mitenkään sattuma, että tämä aihe nyt on yhtäkkiä putkahtanut meidän esityslistallemme. Jos ajatellaan naisten ja miesten edustusta yritysten johtokunnissa, niin se liittyy myös meidän Euroopan unionin tasa-arvostrategioihin. Tasa-arvo talouselämässä tai elinkeinoelämässä ja varsinkin päätöksentekopaikoilla on aivan välttämätöntä, jos ajatellaan meidän tasa-arvopolitiikkaamme Euroopan unionissa. Sitä paitsi tasa-arvo elinkeinoelämän päätöksentekopaikoilla on myös aihe, joka vaikuttaa paljon myös taloudelliseen suorituskykyyn koko taloutta ajatellen. Tämä liittyy yritysten toimintakykyyn ja suorituskykyyn. Suosituksia toki on jo tehty monessa jäsenvaltiossa jo aikoja sitten, jotta voitaisiin naisten ja miesten yhdenvertaista osallistumista tukea. Muistuttaisin vielä, että tässä nyt on tarkoitus saada aikaan, että meillä on jo ollut direktiivi käytössä jo sitten vuoden 1986. Silloin saatiin myös neuvoston suosituksia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. 2011 heinäkuussa Parlamentti puolestaan hyväksyi mietinnön. Siinä minulla oli ilo olla esittelijänä. Mietinnössä vedottiin komission, että tässä nyt viivytyksestä saataisiin myös lainsäädäntöaloitteita. Ja nyt on kuitenkin huomattu, että vaikka on aloitteita tehty eri jäsenvaltioissa, ja vaikka ehkä yrityksissäkin on omin voimin tehty aloitteita, jotta voitaisiin tasa-arvoa edistää, naisten ja miesten osalta, niin kaikki on ollut kovin hidasta ja hyvin epätasasta. Tämä merkitsee sitä, että tämä on johtanut sisämarkkinoiden sirpaloitumiseen näiltä osin. Sisämarkkinat eivät toimi yhtäläisesti kaikissa jäsenvaltiossa tämän kysymyksen kohdalla. Tämä vaikuttaa myös yritysten johtohenkilöiden liikkuvuuteen esimerkiksi. Tällä on vaikutuksia myös uramahdollisuuksiin ja naisten ja miesten osallistumisen johtokuntiin. Nyt jos ajatellaan sisämarkkinoiden toimintaa tänä päivänä ja mitä kaikkia mahdollisuuksia siellä on kasvua ajatellen, niin se ehkä korostuu vielä nykytilanteessa. Eli on paljon potentiaalia, joka on jäänyt käyttämättä. Siksi meidän mielestämme tarvitsemme yhteistä toimintaa varten myös yhteistä lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa. En halua tässä sen pidemmälti puhua, mutta ottaisin kuitenkin pari kolme seikkaa esille, jotka minusta tär- näyttävät tärkeitä tämän direktiivin yhteydessä. Niitä pitäisi myös tässä keskustelussa käsitellä. Direktiivi Direktiivi-ehdotuksessa halutaan ennen kaikkea oikeasuhtaisuutta ja toissijaisuusperiaatetta noudattaa. Se on erittäin tärkeää muistaa myös tänään, varsinkin kansallisten parlamenttien läsnä ollessa. Heidän laillaan mekin haluamme puolustaa jokaisen omaa toimintaa, valtaa. Direktiivi asettaa yhteiset tavoitteet jäsenvaltiota varten – Eli 40 prosenttia tarvittaisiin naisia 2020 mennessä johtokuntien. 2018 on myös yksi määräaika, jolloin asia tarkastellaan yrityksessä. Jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus käyttää omaa menetelmäänsä tavoitteen saavuttamiseksi. Myös yritykset voivat käyttää omia menetelmiään, jotta päästään tavoitteeseen. Tämä on siis tämän lähtökohtana, niin että päästään hyvään hallintotapaan. Meillä pitää olla yhteisiä kriteereitä esimerkiksi, kun valitaan ehdokkaita johtokunnan jäseniksi. Lisäksi täytyy muistaa läpinäkyvyys, siis kriteereissä – ja myös ajatella naisten mahdollisuuksia. Hallin, hyvän hallintotavan puitteiden pitäisi olla yhteiset tämän direktiivin nojalla. Ja sen valtiot kuitenkin itse, kuten yrityksetkin, voivat miettiä tykönään, miten näitä periaatteita ja kriteereitä voidaan ruveta toteuttamaan. On erittäin tärkeää tähdentää tätä kysymystä, koska voi olla, että tässä puitteet ovat kovin erilaiset jäsenvaltiosta toiseen myös yrityksissä. Taantuman ja kriisin aikoina emme halua lisää rasitteita asettaa yrityksille. Tässä on muuten nimenomaan kyse johtoon kuulumattomista jäsenistä johtokunnissa. Ei tässä haluta mitään uusia rakenteita ruveta luomaan yrityksissä, jotta päästäisiin tavoitteisiin. On hyvä korostaa tätäkin kysymystä. Direktiivin täytäntöönpano ei pitäisi johtaa vaikeuksiin niissä jäsenvaltioissa, joissa on vastaavanlaista lainsäädäntöä olemassa. Direktiiviä voidaan puolestaan hyödyntää niissä maissa, joissa on ohjelma, jolla pyritään edistämään naisten osallistumista. Siis yritykset ja jäsenvaltiot, jotka ovat jo toimineet tähän suuntaan, eivät törmää näiltä osin ongelmiin sen enempää, mitä aikaisemminkaan on ollut. Direktiivi siis vain luo yhteiset puitteet. Nyt tässä menettelyssä sekä jäsenvaltioissa että yrityksissä, jotka pyrkivät pääsemään tavoitteeseen ja saamaan aikaan tuloksia, niin tässä menettelystä direktiivi on vain väline. Minä olen tämän parissa tehnyt nyt työtä myös sen mietinnön kohdalla, joka hyväksyttiin pari vuotta sitten – Siksi minä halusin vain vielä toistaa sen vakaumuksen, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole kantaneet huolta naisten ja miesten tasa-arvosta yritysten johtokunnissa, niin siellä ehkä saattaa löytyä vastalauseita. Mutta direktiivi antaa heillekin mahdollisuuden itse valita toimenpiteet ja keinot saavuttaa tavoite 2020 mennessä. On kyse myös läpinäkyvyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja halusta tehdä työtä yhteisten tavoitteiden hyväksi. Tällaista periaatetta me haluamme tukea. Me haluamme, että vain mietitään jokaisen ansioita kaikkein keskeisimpinä kriteereinä, kun valitaan jäseniä. Haluamme vain antaa uutta puhtia naisten ehdokkuuksille johtokuntiin, kun voi olla, että tähän mennessä ei ole ollut kovin otollisia mahdollisuuksia siihen. Tavoitteena ei siis ole, että halutaan paikalle naisia, joilla ei ole ansioita tai pätevyyttä, mutta jos heillä sellaista on, niin sitten heillä pitäisi olla myös mahdollisuus päästä yritysten johtokuntaan, etteivät he sitten törmää sellaisiin esteisiin, joita tänä päivänä vielä on olemassa. Kiitos huomiostanne. Toivon, että tämä tämä keskustelu myös auttaa meitä pääsemään eteenpäin. Kiitoksia paljon, Rova Kratsa. Nyt haluaisin antaa Rova Regnerille puheenvuoron. Hän on yhteisesittelijänä hoitamassa tätä asiaa. Hän edustaa täällä oikeastaan syyden valiokunta. Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia. Ennen kuin nyt ryhdy puhumaan esittelijän ominaisuudessa, haluaisin lyhyesti mainita erään toisen seikan. Me kuulimme jo hyvin hienon esityksen mietinnön sisällöstä, mutta ehkä voin kertoa hieman taustoista enemmän. Me olemme suunnitelleet asian seuraavalla tavalla. Rova Karatsa on laatinut tätä työtä, työasiakirjaa. Hän on esitellyt sen ja minä voin tähän lisätä jotakin. Ja tämän työasiakirjan pohjalta sitten laitetaan mietintö. Ja sitten muut valiokunnat ovat laatineet lausuntojaan tai tulevat saamaan tilaisuuden laatia lausuntoja tähän tekstiin, joten näiden muidenkin valiokuntien ääni tulee kuuluviin. Ja sitten yksittäiset jäsenet erikaisista parlamenteista ovat ilmaiset myöskin kantansa. Kymmenen eri parlamentti on ilmaisut jo kantansa. Nämäkin kannat tullaan ottamaan mukaan tähän mietintöön. Olemme valinneet tämän toimintatavan siksi, että halusimme kokonaisvaltaisen kuvan – siitä työstä, jota toistaiseksi parlamentissa on tehty, ja tätä kuvaa tullaan täydentämään kansallisten parlamenttien kollegoiden näkemysten avulla, joita tänään toivottavasti kuulemme. Nyt, sen, nyt sitten voin hieman lisätä siihen, mitä toinen yhteisesittely juuri totesi, Rova Kratsa. Ensin oikeudellisesta perustasta. Tämä mainitinkin jo oikeudellinen perusta. Siitä tullaan äänestämään huomenna oikeudellisten asioiden valiokunnassa, joka on vastuuvaliokunta niin kuin loogista onkin. Siellä äänestetään siis oikeudellisesta perustasta tälle komission esitykselle. 157 artikla alakohta 3 on oikeuden perusta. Tämä tulee olemaan oikeuden perusta. Minun mielestäni tämä oikeuden perusta on ihan sopiva tätä asiaa silmällä pitäen. Tämä mahdollistaa sen, että mahdollistetaan se, että asia, asian voidaan vaikuttaa. Minun mielestäni tämä ei pakota ketään, vaan mahdollistaa toimeita, ja tämä tuo mukanaan yhteispäätösmenettelyn. Kuten totesin, huomenna äänestämme oikeudesta perustasta. Se lyödään huomenna lukkoon sitten sisällöstä. Lähtökohta on täysin selvä, niin kuin Rova Kratsa juuri totesi. Nyt olemme siinä tilanteessa, että vähemmän edustettu suku sukupuoli yleisesti nainen, naiset siis ovat aliedustettuina merkittävällä tavalla. Tilanne ei ole tasapainoinen päinvastoin. Ja miesten ja naisten välinen tasa-arvo pitäisi selkeästi ankkuroida tekstiin. Kyse on perusarvoista, jotka on myöskin mainittu Euroopan unionin perussopimuksessa. Miesten ja naisten tasa-arvon osana perussopimuksen mainitsemia periaatteita. Sitten olemme tarkastelleet yksittäisissä jäsenvaltioissa valitsevaa tilannetta. On aivan selkeää, että tuohon tavoitteeseen ei ole vielä päästy. Komission itse comply or explain, eli tot, noudata tai selitä. Komissio on omaksunut tämän lähestymistavan ja se on käyttänyt porkkanaa toistaiseksi, ei niinkään keppiä. Porkkanan avulla tuloksia ei ole vielä saatu. Nyt jäämme ilomielin odottelemaan kansallisten parlamentin kollegoiden näkemyksiä, varsinkin niistä maista tulevien kollegoiden näkemyksiä, joissa vasta hiljattain on otettu toimia käyttöön. Ranskassa, Italiassa ja Belgiassa on joitakin esimerkkejä siitä, miten asioita pyritään viemään eteenpäin pakko, pakko keinoin, eli sitovien sääntöjen pohjalta mukaan sanktiomahdollisuus. joissakin muissa maissa on myöskin jonkinlaisia sitovia sääntöjä olemassa. Näistäkin kuulisimme mielellämme sitten työasiakirjoista. Minä tarkastelin hieman lähemmin soveltamisalaa. Komissio on hieman rajoittanut soveltamisalaa. Tässä viitataan pelkästään pörssissä noterattuihin yrityksiin. Eikö olisi järkevämpää ottaa mukaan myöskin hieman pienemmät pörssinoterot yritykset mukaan tähän soveltamisalaan? Mikäli ei puhuta laisinkaan pk-yrityksistä, niin minä olen itse itävaltalainen ja minun kantani katsottuna ne yritykset, jos on 10-20 työntekijää, nehän ovat Euroopan määritelmän mukaan pk-yrityksiä, mutta pk-yritys voi olla jopa 250 henkilön yritys ja siellä saattaa olla jo suurikin liikevaihto, joten PK-yrityksetkin pitäisi ottaa huomioon kohteeksi. Toinen seikka liittyy tähän näiden sääntöjen sitovuuteen. Euroopan parlamentissa on havaittu, että parantamisen varaa on ja keskustelua tarvitaan vielä. Riittääkö se, että komissio laati avoimet hyvät säännöt vai pitäisikö pikemminkin asettaa selkeä tavoite, 40 prosentin tavoite, erittäin kunnianhimoinen tavoite. Pitäisikö tämä lyödä lukkoon? Ja sitten kolmas kysymys tai aihekokonaisuus, johon haluaisimme hieman enemmän keskustelua, liittyy sanktioihin, seuraamuksiin. Mainitsin, että niissä maissa, joissa toden teolla – on otettu käyttöön hyvä sanktiojärjestelmä esimerkiksi Ranskassa. Mikäli ei noita sääntöjä, tästä tulee seuraamuksia. Italiassa on sellainen sääntö, että saa suuren sakon, mikäli ei sääntöjä noudateta. Eikö voitaisiin valita jonkinlainen sanktion mahdollisuus, joka toden teolla toimisi motivaation antajana, kannustemena sääntöjen noudattamiselle. Me aiomme ehdottaa, että kun on kyse julkisista tarjouskilpailuista, niistä pitäisi sulkea pois jotkut yritykset, mikäli ei noudata sääntöjä. Tämä on yksi hyvä motivaation antaja. Mikäli miesten ja naisten tasapaino ei ole toteutunut johtokunnissa, silloin voitaisiin sulkea jotakin yrityksiä pois tarjouskilpailusta. Mitä sitä saamme lyötyä lävitse yhteistyössä muiden valiokuntien kanssa, se jää vielä nähtäväksi. Mutta aikatausta sitten. Tänään me keskustelemme, jolloin me pohjaa ja sitten syksyllä valiokunnassa äänestetään ja myöhemmin tämä asia tulee sitten parlamentin täysistuntoon. Kyse erittäin suuresta ponnistuksesta ja toivottavasti saamme hyvän tuloksen aikaan tällä välin ennen syksyä. Hyvät naiset ja herrat, Parlamentin kannalta on erittäin tärkeää, että tämän asia viedään eteenpäin puoluerajat ylittävällä tavalla yhteenä, yhteisenä rintamana. Ja me olemme täysin valmiita käymään keskustelua, varsinkin teidän kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Nyt ilomielin jään odottelemaan teidän kannanottojanne. Kiitoksia. Regner. Kiitoksia paljon, Rova Regner. Seuraavaksi Haluaisin, että kuulemme ensin komission edustajaa, mitä hänellä on sanottavana. Olkaa hyvä. Thank you very much. I... Huomenta. Kiitoksia puheenvuorosta. Ensinnäkin haluaisin kiittää naisten asian valiokuntaa Euroopan parlamentissa, samoin oikeusasian valiokuntaa parlamentissa siitä, että ovat päätyneet järjestämään tätä vuoropuhelua lainsäätäjien välillä mukana kollegoja kansallisista parlamenteista. He ovat suostuneet tulemaan paikalle tänään. On erittäin tärkeää olla suorassa yhteydessä tämänkin asian tiimoilta kansallisen, kansallisten parlamenttien kanssa. Toiseksi haluaisin ajatella niin, että kaksi esittelijää, Rova Kratsa ja Rova Regner, Haluaisin kiittää heitä tästä käytännönläheisestä lähestymistavasta, kun ovat laatineet tätä työasiakirjaansa. Tämä on nyt jatkoa keskustelulle jo Euroopan parlamentissa tässä lainsäädäntöehdotuksessa, jonka komissio teki viime vuoden lopulla. Siis meitä koskee tätä äh, ehdotusta. Tämä ehdotus tuli oikeastaan jo yli kuusi kuukautta sitten komissiolta, siksi ei tarvitse enää yksityiskohtaisemmin ehdotuksen sisältöä käydä läpi, mutta kuitenkin haluaisin korostaa juuri sen takia, koska me nyt puhumme tänään arvokkaiden vierailemme kanssa, haluaisin korostaa yhtä tärkeää piirrettä ehdotuksessa direktiiviksi, nimittäin painotusta, joka liittyy avoimuuteen kriteereissä, jotka pitää määritellä. Työnantajan pitää määritellä, kun palkataan jäseniä, valitaan jäseniä äh, johtokuntiin. Ja myös valintaprosessin pitää olla varsin avoin, kun yritykset valitsevat johtokunnan jäseniä Tämä jo sinällään on erittäin tärkeä askel eteenpäin ja pääkompastuskivi, joka tähän mennessä on ollut tiellä, mitä tulee päteviin naisiin, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan jäsenyyden johtokunnissa EUn yrityksissä. Ja toinen piirre, jota korostaisin, se on mielestäni aivan ratkaisevan tärkeä tässä lainsäädäntöehdotuksessa, nimittäin järjestelmä, jota olemme ehdottaneet sen, siinä halutaan korostaa ansioita niiden näiden kohdalla, jotka liittyvät yritysten johtokuntiin. Ei ole kyse vain siitä, että annetaan prioriteetti naisille sen takia, että he ovat naisia. Me todellakin puhumme tästä henkilöistä, jotka ovat päteviä, täyttävät pätevyys, pätevyysvaatimukset ja odotukset, jotka sitten on määritelty erittäin selkeästi myös tässä esityksessä. Ja tänään keskustelemme myös kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa, niin tämän takia korostaisin vielä joitakin kysymyksiä, jotka, li, jotka kuvaavat siitä, että meidän lainsäädäntöehdotuksemme täyttää toisensuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen äh, vaatimukset. Ensinnä haluaisin toistaa lausunnon, joka tavallaan täällä tehtiinkin lyhyesti, nimittäin se, että tunnetaan huolta sukupuolten välisestä tasa-arvosta päätöksenteossa ja johtokunnassa ei ole mikään uusi kysymys EU-tasolla. Sukupuolten välinen tasa-arvo on yhteisön alusta lähtien ollut mukana perussopimuksessa, joten selkeä toimivaltuutus on olemassa EU-tasolla. Tämä jo nyt antaa osan vastauksesta niille, joita, jotka ovat huolissaan toisuusperiaatteen toteutumisesta tämän esityksen kohdalla haluaisin vielä lisätä, että huolimatta siitä, että tämä on vanha kysymys, vanha toimivaltuutus EU-ssa, niin kuitenkin viimeisten vuosikymmenten aikana olemme nähneet pientä edistystä vain, ja viittaan vain viimeisempiin saatavilla oleviin julk- lukuihin tilanteesta. Naisten määrä johtokunnissa tällä hetkellä on 15,8 prosenttia lokakuussa 2012. Ja pientä lisäystä on tapahtunut viime vuoden aikana suurimmassa osassa EU-maista, paitsi kolmessa maassa. Tämä osoittaa toisaalta sen, että tilanne on aika vaatimattomalla tasolla ja edistys on varsin hidasta EUsta. Me olemme myös ottaneet huomioon sen seikan, että lähtökohdat eri jäsenvaltioissa saattavat olla erilaisia kuin muualla, ja myös se on otettu huomioon, että ratkaisut, joita on identifioitu eri maissa, kysymyksen käsittelyssä, ne voivat myös olla erilaisia. Ja meidän ehdotuksemme on ottanut mukaan joustopiirteen, sitä käsitellään artiklassa 8. Tätä kautta jäsenvaltiot, jotka voivat osoittaa, että niiden kansalliset ratkaisumallit toimivat paremmin tai ovat ihan yhtä tehokkaita kuin ehdotukset, joita komissio on tehnyt, voivat silloin perustella omaa järjestelmäänsä ja silloin voidaan väliaikaisesti poistaa tämä avoimuusperiaate, joka mainitaan tässä direktiivehdotuksessa. Haluaisin vielä ottaa esille sen, että me olemme jo varmistaneet toisuusperiaatteen toteutumista kansallisessa parlamentissa silloin, kun tämä ehdotus tehtiin ja yleistulos tästä tarkistuksesta on ollut myönteinen. Nimittäin vaikkakin joissakin kansallisissa parlamenteissa on ilmaistu kielteinen kanta siitä, täyttääkö ehdotus toissijaisuusperiaatteen vaatimukset, ja olemme kuulleet lausuntoja kuudesta jäsenvaltiosta kaiken kaikkiaan 18 äänen kynnys 54, joka on määrätty perussopimuksessa, siihen ei päästy. Tämä siis kuvaa, että enemmistö parlamenteista jäsenvaltioissa tuki aika vahvasti ehdotustamme ja katsoi, että se sopii yhteen toisuusperiaatteen kanssa ja suhteellisuusperiaatteen kanssa myös. Vielä lopuksi muutama sana toisia, äh, suhteellisuusperiaatteesta, että to, suhteellisuusperiaate toteutuu, olemme ottaneet tämän asian vakavissamme ja olemme lisänneet joustoa lainsäädäntöehdotuksessamme. Olemme selkeästi kohdentaneet lainsäädäntöehdotuksemme pääongelmakohtiin. Tämän takia ehdotus pyrkii kattamaan johtokunnat vain niissä yrityksissä, jotka, on pörssi, jotka ovat pörssilistattuja, pörssinoteerattuja jäsenvaltioissa, eivätkä ne saa myöskään olla pieniä tai keskisuuria yrityksiä, koska me uskomme, että suuremmilla yrityksillä on paremmat resurssit, sopivammat rakenteet käytössä ja tätä kautta ne pystyvät käsittelemään tätä prosesseja avoimesti asettamaan mm, kriteerit jäseneksi, ot, jäseneksi ottamisessa, kun valitaan päteviä naisia johtokuntiin. Edelleen ehdotuksemme kattaa sekä hallintojohtokunnat että tavalliset johtokunnat, mutta eri tavalla, jotta myönnettäisiin minkälainen ero valvovalla ja täytäntöönpanevalla johtokunnalla on valvonnan johtokunnan kohdalla me olemme asettaneet tavoitteeksi 40 prosenttia naisille. Hallituksessa pitäisi olla 40 prosenttia naisia hallitusjohtokunnissa. Ja tämän pitäisi sitten tulla pakolliseksi lainsäädännön myötä. Sitten mitä tulee äh, jo johtokuntaan olemme jättäneet tämän kysymyksen. Pakolliset tavoitteet on jätetty jäsenvaltioille pikemminkin ja vielä erityisesti, erityisemmin itse yrityksille. Ja direktiivi vain vaatii, että jäsenvaltiot pakottavat sen, että yritykset pyrkivät julkisesti parantamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa johtokunnissaan. Vielä yksi kysymys joka vahvistaa sen, että me tunnemme huonta suhteellisuusperiaatteesta, nimittäin se seikka, että emme ole ottaneet mukaan keskustelun parlamentissa tai neuvostossa sellaista ehdotusta, joka pyrkii soveltamaan tätä lainsäädäntöä epämääräiseksi ajaksi on tällainen raukeamislauseke mukana ja siellä todetaan, että silloin kun tietyt ehdot täyttyvät ja aivan erityisesti tavoitteet ovat täyttyneet, silloin pitäisi arvioida tilanne, joka perustuu raporttiin, joka saadaan jäsenvaltiosta. Komission pitää suorittaa tämä arviointi ja silloin direktiivin käyttö tai soveltaminen keskeytetään. Puhe, hyvät naiset ja herrat, vielä lopuksi tarttuisin siihen mahdollisuuteen, että täällä nyt on kansallisten parlamentin, parlamenttien jäseniä keskustelemassa mukanamme ja vetoaisin heihin kaikella kunnioituksella, jotta se tukisivat sekä tätä aihetta omilla esityslistoillaan parlamenteissaan ja edelleenkin vain korostaisivat sitä, että on tarvetta suuremmalle sukupuolten väliselle tasa-arvolle ei vain julkisessa elämässä, vaan myös talouselämässä ja taloudellisessa päätöksenteossa ja aivan erityisesti mitä tulee yritysten hallinnointiin ja vetoaisin vielä heihin siinä mielessä, että he tukisivat tätä lähestymistapaa ja tätä lainsäädäntöehdotusta, jonka komissio viime vuoden lopussa teki siis tukisivat tätä myös omien hallitustensa suuntaan. Ne tavallaan hiukan lobbaisivat omia hallituksiaan, jotta tukea saataisiin neuvostossa tämän lainsäädäntöehdotuksen puolesta. Kiitoksia. Mister... Kiitoksia paljon, herra komission edustaja. Nyt äh, voimme sitten tämän kuultuamme antaa puheenvuoro neuvoston edustajana Rova Pauline Morolle, joka edustaa Irlantia puheenjohtajamaat. Olkaa hyvä. Kiitos puheenvuorosta puheenjohtaja kutsusta tulla keskustelemaan neuvoston puolesta. Aiheesta on erittäin tärkeää, että neuvosto ja parlamentti lainsäätäjät tekevät yhteistyötä koko prosessin ajan. Olen iloinen, että tällainen mahdollisuus on tarjottu tänään. Puheenjohtajavalta Irlanti on järjestänyt neljä kokousta sosiaalisen työryhmässä omalla kaudellaan. Voin kertoa, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana olleet keskusteluissa. Ryhmän keskustelu antoi ymmärtää, että on laaja yhteisymmärrys tavoitteista ehdotuksessa, että saadaan enemmän naisia johtokuntaan mahdollisimman korkealla tasolla ylipäätään päätöksentekoon, mutta on sitten eri näkemyksiä, miten tavoitteeseen päästään. Jotkut valtuuskunnat tukivat komission lähestymistapaa. Moni on jo ryhtynytkin myönteisiin toimiin ja aloitteisiin kansallisella tasolla, kuten tässä kuultiinkin jo, että tuloksetkin ovat aika rohkaisevia ja myönteisiä. Vaikutusten arvioinnista, joka komissio laati, työryhmä pani merkille selvityksistä, että johtokunnissa, jos on enemmän kirjoa, on myös enemmän menestystä tarjolla. Jäsenvaltiot eivät kaikki kuitenkaan usko, että tässä noudatetaan suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita. Oikeusperustaakin mietittiin monissa valtuuskunnissa. Työryhmässä peräänkulutettiin vapaaehtoisia järjestelmiä, jotta jokainen voisi harkita itse tykönään, miten politiikkaa toteuttaa. Direktivertuskin kyllä antaa mahdollisuuksia tähän, että aliedustettu sukupuoli saisi enemmän paikkoja, niin että 40 prosenttia olisi tavoitteena johtoon kuulumattomissa johtokunnan jäsenissä, tai sitten alhaisempi luku koskien kaikkia johtokunnan jäseniä. Tämä näkyy myös työryhmämme keskusteluissa, että jotkut jäsenvaltiot olivat sitä mieltä, että ovat lähtevässä liikkeelle hyvin alhaiselta tasolta ajatellen naisten edustusta yrityksissä heidän maissaan. Ja siksi komission ehdotus, eli 40 prosenttia 2020 mennessä, olisi kyllä aika kova tavoite ja aikamoinen haaste. Tai sitten 2018 muissa yrityksissä Komission vuotuinen kertomus tasa-arvoista kertoo, että 16 jäsenvaltiossa ollaan selvästi alle 60 prosentin keskiarvon. Totta kai tämä on myös tekninenkin aihe, ja siinä täytyy huomioida myös yhtiöoikeuden erot eri jäsenvaltioidessa. Tässä on syytä myös tarkasteltava tätä työryhmässä enemmän kuin myös jäsenvaltioissa. Jos ajatellaan jatkotyötä tämän aiheen piirissä meidän ryhmässämme, niin puheenjohtaja Irlanti on viime aikoina tehnyt läheistä yhteistyötä Liettuan kollegojen kanssa. Me toivomme, että voitaisiin saada uusi tekstiluonnos sosiaaliasian työryhmään. Puheenjohtaja, jos sallitte, käyttäisin tilaisuutta hyväkseni myös toivottaa menestystä Liettuan kollegoille. Kiitoksia kovasti. Thank you very much, miss. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta, Rouva Moro. Tämän jälkeen sitten kuule, kuulemme neuvoston seuraavaa puheenjohtajia maata, Liettua. Seuraavan puheenjohtajamaan puolesta puhuu Vitalius Novikovas, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamentin jäsenet. Haluaisin ensinnäkin kiittää tilaisuudesta osallistua tähän mielenkiintoiseen ja eloisaan keskusteluun erittäin tärkeästä aiheesta, Neuvostossa tämän asian käsittely on vielä alkumetreillään. Me tarkastelemme yksityiskohtia vielä ja neuvostossakin näkemykset ovat eriäviä. Nyt on jo täysin selvää, että jäsenvaltioiden välillä valitsee laaja yksimielisyys siitä, että meidän täytyy tehdä enemmän naisten osuuden lisäämiseksi päätöksenteko paikoilla, varsinkin liike-elämän puolella trio puheenjohtajuuso Irlannin johdolla on pohtinut tätä kysymystä. Kysymys ei ole mitenkään helppo ratkaista. Toivottavasti saamme vielä laajemman yhteisymmärryksen syntymän asian osalta. Kollegani komissiosta mainitsi jo monia avoinna olevia kysymyksiä. Trio, puheenjohtajamaat, puheenjohtajamaiden trio edelleenkin haluaa selvennystä moniin seikkoihin, erityisestikin direktiivin soveltamisalaan valinta ja valinta edeltävä prosessi, sanktiot. Nämä ovat niiden asioiden joukosta, joita täytyy vielä pohtia ja valottaa enemmän. Tarvitsemme myöskin riittävästi joustavuutta, jotta jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon kansalliset ominaispiirteet silloin, kun tätä direktiiviä pistetään täytäntöön. Lisäksi täytyy kunnioittaa jäsenvaltioiden välisiä eroja myöskin yrityslain osalta. Joissakin maissa on otettu jo toimia käyttöön sukupuolten tasapainon tasa-arvon parantamiseksi, ja näistä kaikista seikoista täytyy vielä keskustella, ja niitä täytyy vielä hieman valottaa. Totesin vielä, että Liettua puheenjohtajakaudan tukee tulee tekemään parhaansa viedäkseen tätä asiaa eteenpäin neuvoston tasolla. Kiitoksia siitä, että sain olla täällä tänään. Kiitoksia, herra Novakovassa. Nyt sitten seuraavaksi pääsemme varsinaiseen keskusteluun kansallisten parlamenttien kollegoiden kanssa. Kansallisten parlamenttien kollegat ja myöskin Euroopan parlamentin kollegat tietystikin voivat nyt esittää puheenvuoropyyntöjä. Ja toivon, että kaikki puhuvat suhteellisen lyhyesti niin, että kaikilla on tilaisuus puhua, jotka vain puheenvuoron haluat esittää. Keskusteluosuus on erittäin tärkeä osa tämänpäiväistä kokoustamme esittelijöiden täytyy voida kerätä täältä ajatuksia, joita he voivat sitten työstää eteenpäin ja pistää mukaan mietintöönsä. Ensimmäisenä puhjana listallani on Liettuan edustaja. Rova Paviljoniene, olkaa hyvä ja pitäytykää kolmen minuutin puheenaikaan, olkaa hyvä. Thank you so much. Good morning. Kiitoksia kovasti. Hyvää huomenta päivää, hyvät naiset ja herrat. Olen iloinen, että voin olla täällä mukana keskustelussa ja tukea ajatusta sukupuolijakaman tasapainottamiseksi johtokunnissa. Ja kerron myös jotain tasa-arvosta meillä Liettuassa. Tasa-arvo, yhdenvertaiset mahdollisuudet ovat keskeisiä arvoja ja tavoitteita Euroopan unionissa, niin edelleen tasaista tukea ei ole löytynyt jäsenvaltioissa, koska poliitikot hallituksissa ja parlamenteissa eivät ole samaa mieltä välttämättä, eikä heidän koulutustaustansakaan ole samanlainen. Liettuessa tilanne on aika paradoksaalinen. Kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta – katsoo enemmänkin tulevaisuuteen myös tasa-arvoasioissa ja kiintiöissä kuin parlamentin enemmistö. 2011 tehtiin selvitys ja se osoittaa, että 89 prosenttia Liettuan kansalaisista on samaa mieltä, että pitäisi olla yhtä lailla naisia ja miehiä johtoasemissa eri yrityksissä. Tässä tietenkin oltiin eri mieltä siitä, miten tasa-arvo voidaan saavuttaa. 27 prosenttia halusi itsesääntelyä, 27 prosenttia myös oli sen puolesta, että on myös oikeudellisesti sitovia tavoitteita. Osa oli sitä mieltä, että voitaisiin myös käyttää yritysten vapaaehtoisia aloitteita, jotta päästään tasa-arvoon. Enemmistö vastaajista, 78 prosenttia, haluaisi tukea myös oikeudellisesti sitovia toimia. Esimerkiksi kun valitaan äh, jäseniä, niin siinäkin pitäisi enemmän keskittyä pätevyyteen ja ansioihin kuin pelkästään sukupuoleen. 2012, kun komissio vielä kävi keskusteluja ehdotuksesta pakollisista kiintiöistä johtokunnissa pörssinoteratuissa yhtiöissä, niin kun ei ollut mitään ehdotuksia vielä tarjolla. Kahdeksan jäsenvaltiota liittoa mukaan lukien kyseenalaisti ehdotuksen ja etukäteen jo vastusti tämmöisen sitovan säädöksen hyväksymistä liittyen johtokunnan jäsenten kiintiöihin. Silloin Liettuan sosiaali- ja työasiaministeriö johti herra Kauskas, konservatiipuolueen jäsen. Asiaa harkittiin vielä uudelleen, kun komissio oli tehnyt oman direktivertuksensa parlamentille ja neuvostolle sukupuolijakaman tasapainottamiseksi johtoon kuulumattoman johtokunnan jäsenten osalta julkisesti noteerattuissa yhtiöissä. Meillä valittiin uusi parlamentti, joka oli ryhtynyt toimiin pari vuotta sitten ja tarkasteli tätä komission aloitetta. Ihmisoikeuksivaliokuntakin kävi läpi tätä ehdotusta ja oli kiitollinen komission pyrkimyksistä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa elinkeinoelämän päätöksenteossa niin, että voidaan kohdella yhtäläisesti sekä miehiä että naisia. Kuitenkin mietti, olivatko komission perustelut aloitteiden puutteiden osalta jäsenvaltioissa ihan oikeita ja riittäviä riittäviä perusteita on ryhtyä toimiin EU-tasolla. Valiokunta päätti, että ehdotus on ehkä ristiriidassa myös toissijaisuusperiaatteen kanssa. Tällä kaudella ihmisoikeusvaliokunta hallitsee konservatiivimieliset kansanedustajat, jotka joskus käyttävät kaikenlaisia kielenkäänteitä estääkseen tasa-arvon edistymiseen. Eurooppa-asiain valiokuntakin on keskustellut ehdotuksesta, jonka komissio on tehnyt. Ennen kaikkea ajattelen, noudatetaanko toissijaisuusperiaatetta. Meillä oli useita kuulemisiakin ehdotuksesta. Olen yksi valiokunnan jäsen, joka on myös vastuussa päätelmien laatimisesta. Joudun muistuttamaan valiokunnalle, mikä on tasa-arvon ja eriarvoisuuden tausta, että olisi myönteistä syrjintä yhtenä keinona päästä tasapainoisempaan edustukseen. Sillä on myös myönteisiä vaikutuksia ja vaikuttavuutta sukupuolten tasa-arvon elinkeinoelämässä. Kiihkeän keskustelun jälkeen sukupuolikiintiöistä johtokunnissa sosiaalinen puoli parlamentissa päätti valiokunnassa, että ehdotusta voitaisiin kyllä myös soveltaa noudattaen toisiaisuusperiaatetta. Mitkä sitten ovat meidän puolueittemme ja kansalaisten vastustavat näkökohdat kiintiöitä? Heidän mielestään kiintiöitä nöyryttävät naisia nimenomaan korostamalla heidän älyllistä alemmuuttaan. Kiintiöiden vastustavat kannat ovat peräisin tietämättömyydestä, kun ei ymmärrä, mitä on naisten syrjinnän taustalla – myös sellaisesta uskomuksesta, että maassa, jossa nimenomaan perhearvoita kunnioitetaan, naiset, jotka haluavat myös uralle, niin nämä ammattipyrkimykset ehkä vievät pohjaa solidaarisuutta miehille ja haluavat vain valtaa. Meidän mielestämme Tarvitaan strategisia toimia ihmisoikeuksien hyväksi ja myös tasa-arvon edistämiseksi myös hallitustasolla Liettuassa. Kun ei toimintaa ole saatu aikaa ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämiseksi, niin äh, tämä tuli esille myös Human Watch Rights-järjestön raportissa. Sekin varoitteli, että Liettuan yhteiskunnassa ihmisoikeustilanne on huononemaan päin. Valtion tasolla ei löydy tukea sukupuolitasa-arvolle. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien asiamiehien virasto on tehnyt myös ehdotuksia Liettuan lainsäädäntöön, mutta näitäkään ehdotuksia ei ole huomioitu. Harva kansanedustaja taistelee uusien muutosten puolesta lainsäädäntöön sosiaalidemokraattinen puolue on korostanut, mikä merkitys tasa arvolle yhdenvertaisilla mahdollisuuksilla on. Se on ainoa puolue, joka on esittänyt kiintiöitä myös vaaleissa. On ollut kaksi yritystä myös saada kiintiöitä, mutta ne epäonnistuivat 2003 ja 2011 nimittäin eräs parlamentin jäsen rekisteröi lakiesityksen naisten ja miesten tasa-arvoisesta edustuksesta niin, että olisi myös sitovia määräyksiä julkiselle vallalle sen takamiseksi, että ainakin 30 prosenttia korkeimmista asemista yrityksissä olisi myös naisten hallussa Meillä on lakiesityksiä, mutta enemmistö on kuitenkin kumannut tällaisetkin ehdotukset, jopa ehdotukset muuttaa lakiesitystä. Eli yhteenvetuna minä sanoisin, että aika lailla työsarkaa tässä vielä on Liettuossa tasa-arvopolitiikassa, mutta myös korostaisin sitä, että edistysmieliset kansanedustajat tukevat komission direktiivierotusta sukupuolijakoman tasapainottamiseksi. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon, Rova Pavaljionieni. Nyt annan puheenvuoron seuraavaksi Rova Virolaiselle, joka edustaa Suomen eduskuntaa. Dear Chairwoman, I'd like to speak my native language Finnish, if it's okay for you. Jos te sopivina en puhunut suomen kieltä. Arvoisa rouva puheenjohtaja, Suomi tukee tätä komission ehdotusta, sillä meidän mielestämme se tukee myös Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelman toteutumista ja muita tasa-arvon edistämistoimia. Me näemme, että kaikki nämä kolme yhdessä, direktiiviehdotus, meidän Suomen kansalliset toimenpiteet sekä elinkeinoelämän omat toimenpiteet, ne täydentävät toisiaan ja muodostavat yhdessä toimivan välineistön sukupuolten tasapuolisen edustuksen edistämiseksi. Se, mitä me olemme Suomessa tehneet, niin meillähän on ollut käytössä kiintiöt jo vuosikausia, joissakin asioissa jopa jo vuosikymmenen. Eli poliittisessa päätöksenteossa on kiintiöjärjestelmä ollut käytössä jo pitkään. Silti, ja se tarkoittaa sitä, että 40 prosenttia kaikissa elimissä pitää olla toista, tai siis sitä vähemmän edustettua sukupuolta. Toisaalta edistys ei ole ollut ihan hirmu valtavaa, jos katsotaan puheenjohtajapaikkoja. Esimerkiksi vuonna 2005 Olin oman kuntani historian ensimmäinen naispuheenjohtaja kunnanvaltuustossa. Meillä on myös käytetty kiintiöitä valtioomisteisten yhtiöiden hallituksissa ja samoin valtioenemmistöisissä pörssiyhtiöiden hallituksissa ja niissä on se 40 prosentin raja. Ja tilanne tällä hetkellä on se, että valtioyhtiöissä hallituksissa on naisia neljäkymmentäseitsemän prosenttia ja valtioenemmistöisissä pörssiyhtiöissä naisia on hallituksissa neljäkymmentäkaksi yhdeksän prosenttia eli direktiivin ehdotukset täyttyvät näiltä osin suomessa jo tänä päivänä. meillä on hallituksella tasa arvo ohjelma ja se tarkoittaa myös sitä että seuraamme tasapuolisen edustuksen toteutumista pörssiyhtiöiden hallituksissa. Ja tästä tehdään raportti ensi vuoden kesäkuussa 2014, ja mikäli tasa-arvo ei ole edennyt riittävästi, niin siirrymme lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin. Tällä hetkellä tilanne on se, että suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on 23 prosenttia naisia, mutta kun katsomme suuria pörssiyhtiöitä, niin siellä naisten osuus on jo 31 prosenttia. Miten tähän sitten on päästy, niin varmasti yksi merkittävä tekijä on se, että meidän pörssiyhtiöillä on hallinnointikoodissaan tasa arvosuositus ja se, se on oikeastaan tämä sama periaate äh, complain or explain mihin täällä jo aiemmissa puheenvuoroissa viitattiin. No, miksi Suomi on näin tasa-arvoinen maa, niin siihen luonnollisesti pohjautuvat ne syyt, että meillä naise, naisten ja miesten koulutus on hyvin tasavertaista ja naiset ovat vahvasti mukana työelämässä. Muun muassa meillä on kohtuuhintainen päivähoito, lapset saavat lämpimän ruoan päiväkodeissa ja kouluissa, äitiys, isyys ja vanhempainvapaat ovat hyvin käytössä. Luonnollisesti me haluamme seurata jatkossa, miten tasa-arvo edistyy ja mikäli se ei pörssiyhtiöiden hallituksessa edisty, niin olemme sitoutuneet siihen, että siirrymme lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin. Kannustava kannustuvuus on luonnollisesti kaikkein tärkeintä tässä työssä. E Kiitoksia. Sitten seuraavaksi puheenvuoron saa Baronet Ogothein yhdistyneestä kuningaskunnasta ylähuoneesta. Indeed, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ilo olla täällä. Tämä on erittäin tärkeä kokous kun voimme keskustella, vaihtaa tietoja käytännöistä omissa maissamme ja voimme myös kuulla erilaisia perusteluita, joita ihmisillä on. Itse asiassa minä johdan valiokuntaa, joka on vastuussa sisämarkkinoista ylähuoneessa, infrastruktuurista, työllisyydestä myös. Nyt puhun tänään työllisyysasemassa, niin vaikkakin tasa-arvolla on ratkaiseva merkitys myös sisämarkkinakysymyksissä. Viime vuoden marraskuussa minun valiokuntani laati raportin Naiset johtokunnissa tässä tavalla ennakoitiin jo kolmella päivällä komission ehdotusta. Tämä oli tulosta tutkimuksesta, joka oli tehty tasa-arvotilanteesta johtokunnissa ja kuka tahansa voi tähän tutustua myös netin kautta tutkimuksen yhteydessä meitä hämmästytti, kuinka vähän naisia oli yritysten johtokunnissa ja koko EU kokonaisuudessaan. On totta, että olemme edistyneet. Minäkin olen kokenut tällaisen jäsenyyden johtokunnassa. Olen ollut kuulunut kuuteen Futsi 60 yrityksen ja kun minut ensimmäistä kertaa nimettiin tällaisen tehtävän, olin vain yksi kuudesta koko Futsi 100 yrityksistä. Alle 1 prosenttia oli naisia, tästä kyllä on jo pitkä aika, mutta olemme todellakin tästä edenneet. Kuitenkin kun tarkastellaan sitä seikkaa, että yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi naisia on 45 prosenttia työvoimasta ja 60 prosenttia on yliopistotutkinnon suorittamista. Se ei kyllä riitä, että vain 17 prosenttia äh, naisia löytyy yrit, huippuyritysten johtokunnista, vaikkakin kun tänään kuuntelen, ymmärrän kyllä, että olemme yli keskiarvon kuitenkin. Mielenkiintoinen tutkimus Granfield yliopistosta vahvistaa, että on varsin paljon naisia, jotka pystyvät toimimaan johtokunnissa. Ja hiljattainen raportti, jossa luetteloitu lukuisa määrä naisia, 2500 naista, jotka tähän pystyisivät. Samoin laadittiin 7000 ihmisen luettelo, jotka olivat valmiita johtokuntiin kautta EU-ssa. Todist- näytteaineisto osoittaa, että yritykset ja y- yhteiskunnat voisivat hyötyä siitä, jos enemmän tasa-arvoa löytyisi johtokunnissa ja siksi me täysin allekirjoitamme EUn tavoitteet, mutta mitä on vaikea osoittaa, on yritysten taloudellinen kehitys miten se korreloituu tasa-arvokysymysten kanssa, mutta tätä vielä työstämme. Jos voisimme tämän todellakin todistaa, niin tämä vahvistaisi näitä argumentteja vahvasti. EU on ollut aktiivinen ja käsitellyt tasa-arvokysymyksiä työmarkkinoilla kaikilla eri tasoilla ja nyt myös komissaari Redik on ryhtynyt tähän toimeen. Me, meistä EUn pitäisi olla johtoasemassa, kun se edistää tasa-arvoa sukupuolten välillä ja kertomuksessa me kehotamme, että komissio saisi aikaan EU-kaltaisen, EU-laajuisen järjestelmän, jolla voitaisiin valvoa tilannetta EUssa ja arvioitaisiin, miten jäsenvaltiot tarttuvat näihin ongelmiin selkeä rooli EUlle on, jotta voidaan lisätä naisten määrää johtokunnissa. Meitä kuitenkin huolestuttavat nämä kiintiöt tätä pitäisi käyttää vain silloin, kun yritykset eivät itse tahdon muuttua ja ovat sen osoittaneet. Ja näin ei todellakaan ole kaikissa jäsenvaltioissa. Ja vasta maanantaina ha- hallitus vastasi kysymykseen, joka sai paljon julkisuutta. Yritys joutui häpeään. Se kuului futsi 100 yrityksiin, koska yhtään näistä ei ollut sen johtokunnassa ja epäilen kyllä, että tämä jo, yritys tulee ihan tulevina kuukausina muuttamaan asenteitaan. Me haluamme kestävämpää tapaa kuin kiintiöt voivat tarjota. On hienoa, että saavutetaan tilastollisia muutoksia, mutta se ei vielä tartu varsinaisiin epätasarvon syihin, aivan erityisesti kun puuttuu edistystä naisten äh, aseman etenemisessä johtoasemassa ja paitsi kiintiöt eivät ole suosittuja monien naistenkaan parissa, koska silloin tulee tällainen väärä kuva helposti, että naiset eivät ole johtokunnissa ansioidensa takia. Meitä huolestuttaa se, että direktiivissä ei noudateta toisuusperiaatetta joka on kuitenkin mukana Lissabonin sopimuksessa. Ajatus siitä, että pitäisi toimia hallituksen tasolla, niin tässä direktiivi ei pysty ottamaan huomioon kaikkia konteksteja. Äh, tilanne on erilainen maassa toisen joten on vaikeita ongelmia. On olemassa näitä kulttuurisia eroja siis. Me emme ole vakuuttuneita siitä, että kiintiöillä saadaan 40 prosenttia johtokuntiin verrattuna tähän perinteiseen 30 prosenttiin. 40 prosenttia vahvistaisi tämän kriittisen massan. Tässä ei kuitenkaan oteta huomioon tar- rakenteita, joita on käytössä eri jäsenvaltioissa ja minkälaisia vaatimuksia eri johtokunnissa on, ovat ne sitten tekniseen tasoon liittyviä tai muita vaatimuksia. Niin kuin sanoin, vaikkakaan emme ole näistä kiitosta samaa mieltä, niin kuitenkin eu meistä on selkeä rooli siinä, että se voi edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa johtokunnissa muilla keinoilla. Yksi keino olisi siinä, että autan jäsenvaltioita vaihtamaan parhaimpia käytäntömalleja. Tutkimuksemme aikana huomasimme, että huomattava määrä maita, mukaan lukien Iso-Britannia, oli ottanut mukaan tällaisia tasa-arvosäännöstöjä. Meillä säännöstössä kuvataan, korostetaan sitä, kuinka tärkeää on olla monimuotoinen johtokunta ja tätä on esitetty suosituksena myös yrityksille, jotta ne voisivat saada sukupuolet edustetuksi johtokuntiinsa. Toinen tapa, jolla EU voisi edistyä, on antaa ei-sitovia suosituksia jäsenvaltioille, joissa kehotetaan vahvaan toimintaan. EU voisi myös käyttää vaikutusvaltaansa sopimusten valossa, jos jäsenvaltiot eivät pysty täyttämään velvoitteitaan ja taistelemaan syrjintää vastaan. Vielä lopuksi, kun katsotaan tulevaisuuteen päin, henkilökohtaisesti uskon, että olisi varsin hyvä jäsenvaltiolle ottaa tarkastella muutakin kuin laskea naisten määrää johtokunnissa ja todella löytää tämmöisiä nuoria huipputekijöitä, asettaa heille haasteita ja tavallaan kouluttaa heitä tuleviin johtokunta-asemiin uskon, että tästä kaikki voisivat voittaa sekä jäsenvaltiotasolla että EU-ssa. Kiitoksia. Värnes. Kiitoksia kovasti, paronitar. Sitten seuraavaksi puheenvuoron saa Euroopan parlamentin jäsen, mutta todella pyydän, että pyhäaikaa noudatettaisiin kolme minuuttia per henkilö. Muuten ei ole mahdollista, että selviydymme tästä. Rova Kornelissen, hän on lausunnon valmistelija työllisyysvaliokunnassa. Hän on mukana myös Ekon valiokunnan lausuntoa valmisteltaessa. Olkaa hyvä, Rou Cornelisse. Também é membro da Comissão dos Direitos da Mulher e Igualdade de Gênero. Myös tämän valiokunnan jäsen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kansallisten parlamenttien jäsenille, jotka tähän mennessä ovat osallistuneet keskusteluun. Toivon, että voimme tehdä yhdessä työtä niin, että saamme aikaan hyvän direktiivin, joka olisi hyväksyttävä mahdollisimman monessa jäsenvaltiossa, riittävän monessa ainakin, että se menee neuvostossakin läpi. Minä uskon, että edelleen on olemassa tiettyjä pelkoja direktiivin tiimoilta, onko se tarpeen vai ei. Olisi ehkä hyvä nähdä se oikeissa puitteissa. Kyse on vain julkisesti noteratuista yhtiöistä, ennen kaikkea johtuen kuulumattomista johtokunnan jäsenistä. Se merkitsee myös, että soveltamisala ei nyt niin kauhean iso ja laaja ole. Itse ehkä olisin halunnut sen olevan laajempi, mutta parempi, vaikka kapeampikin direktiivi, jotta kunnolla täytäntöön pannaan, kun sitten vahvempi direktiivi, joka ei johda muussa pidemmälle. Eli täytyy nähdä tämä oikeassa puitteissa esimerkiksi, jos ajatellaan että Slovakiassa on jo noudatettu tätä 28 naisen osalta. Työllisyysvaliokunnan lausunnossa me olemme pyrkineet yksinkertaistamaan direktiiviä sen jälkeen mitä komissiosta ehdotti, niin että että todella joko noudattaa sitä tai sitten joutuu selittämään, ja jos ei kumpaakaan tee, niin saa seuraamuksia. Me olemme vahvistaneet myös sitä, että jäsenvaltioilla on vapaat kädet pyytää tämän direktiivin noudattamisen keskeyttämistä, jos heillä on omaa politiikkaa voimassa, vaikka se olisi ihan vapaaehtoistakin. että kyllä saavat valinnanmahdollisuuden. Eli Suomi voi näin tehdä, kuten moni muukin maa voi tähän mahdollisuuden tarttua. Sitä arvioidaan 2017. Jos edistystä on saatu aikaan, niin direktiivin noudattamisen keskeyttämistä jatkettaisiin. Niissä yrityksissä, joissa noudatetaan tätä tai saadaan aika hyvää edistystä, niin niiden kohdalla me pyrkineet asettamaan hyvin kevyitä raportointivelvollisuuksia Käytännössä siis, jos jäsenvaltiolla on jo voimassa politiikka, joka toimii, niin tuskin edes huomaavat direktiivin olemassaoloa, mutta yritykset, jotka ovat myös saaneet jotain aikaa, niin tuskin hekeän huomaavat direktiiviä. Direktiivin tarkoituksena on vain vaikuttaa yrityksiin ja jäsenvaltiot, jotka eivät halua yhtään mitään tehdä, koska heidän kyllä pitäisi huomata direktiivin olemassaoloa. Ja minä uskon ainakin, että Euroopan unionin tasoinen direktiivi auttaisi jäsenvaltioita, kuten Suomi, Yhdistön kuningaskunta ja muutkin ovat ryhtyneet toimenpiteisiin. Yritykset kyllä tietävät, että jos eivät riittävästi toimi vapaaehtoisissa puitteissa, joita jäsenvaltiossa on, niin joutuvat kuitenkin ottamaan käyttöön sitten sitovampia määräyksiä. Se olisi varmaan aika hyvä kannusti yrityksillekin tehdä, mitä niiden pitäisikin tehdä saadakseen enemmän naisia johtokuntaa. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puheenvuoron saa seuraava puhuja, joka edustaa Ruotsin parlamenttia, Ruotsin riksdagen ja herra Gunnarsson. Eh, Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kutsusta tulla keskusteluun. Tämä on erittäin arvokas mahdollisuus keskustella direktiivistä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin jäsenten kanssa. Ennusteet ja arviot osoittavat, että jos ei eu tasolla tehdä toimia, niin tuskin naisia saadaan johtokuntiin 13,7 prosenttiin 24 prosenttiin 2020 mennessä, jos näin jatketaan, paitsi että että tämä on erittäin epätyrtyvä tilanne kaikista lähtökohdista ajatella, niin ei ole vielä saatu kriittistä massaa. Ja tutkimusten mukaan sitä tarvitaan, jotta saadaan kunnon tuloksia päästä myönteiseen suuntaan. Tämä vaihtoehto tarkoittaa sitä, että EU kokonaisuudessaan saa 40 prosenttia naisia ennen kuin vasta 2040. Minun käsitykseni mukaan tässä on vaarana että saadaan aikaan tasa-arvoa näillä tavoitteilla, kun oikeusjärjestelmät vaihtelevat ja kansalliset määräyksetkin eroavat, niin se on johtanut käytännön ongelmiin sisämarkkinoilla. On mahdollista, että kilpailukyky ja kasvu, joka perustuu siihen, että käytetään kaikkia resursseja hyväksi myös naisen johtokunnissa, niin se perustuu siihen, että kaikki jäsenvaltiot toimisivat sitten yhdessä tämän tavoitteen hyväksi, varsinkin etelässä, joissa naisia on vähän, eikä siellä ole juurikaan toimenpiteitäkään esitetty. Minun käsitykseni mukaan tavoite ei toteudu näillä toimilla, joihin on ryhdytty, vaan tarvitaan EU-tasolla yhteisiä tavoitteita, mutta myös kansallisia tavoitteita ja myös vaatimuksia tehokkuuden hyväksi. Naisten osuus Ruotsin yrityksissä on tämä vuosituhannen alusta lukenut 5 prosentista noin 20 prosenttiin. Valitettavasti on nähtävissä, että nyt se on pysähtynyt sille tasolle viimeisen kolmen vuoden aikana. Jopa vähennystä on nähtävissä, jos ajatellaan viimeistä kahta vuotta. Aina on järkevää rohkaista itse sääntelyn yrityksissä ja välttää, että tuleeko yksityiskohtaisia määräyksiä, jos sitä ei tarvita. Ruotsin yhtiöoikeudessa on pitkään vaadittu, että sukupuolijakauma toteutuisi tasapainoisemmin. Valitettavasti se ei ole oikein toiminut kunnolla. Ja siksi on kohtuullista saada aika myös lainsäädäntöä. Ja sitten ehdotuksesta muutama sana Arvostan sitä, että se on niin joustava kuin se sentään on, että jäsenvaltiot itse voivat suurelta osin itse muotoilla omat sääntönsä, mutta me olemme samaa mieltä ainakin tavoitteesta, 40 prosenttia olen iloinen myös, että tässä on tietyt määräajat käytössä ja sitten arvioidaan, onko saavutettu tavoitteet. Totta kai jos huomioidaan myös kansalliset erityispiirteet, mutta en oikein usko, että jos on tällainen eriarvoisuus olemassa, niin eikä se mikään kansallinen ominaisuus ole, vaan se on vain eriarvoisuutta. Keskustelu Ruotsissa tasa-arvokysymyksessä aika pitkällä, mutta direktiiviertus ei ole kovin hyvin edennyt. Parlamentissa on porvarienemmistö ja, ja sille on todettu ei toissijaisuuteen vedoten tässä mukaan loukataan toissijaisuusperiaatteet. Minä nyt olen opposition edustaja, meillä on erilainen käsitys ja olen sitä mieltä, että olisi ihan hyvä, että ryhdytään toimiin EUn tasolla. Naisten osallistuminen työmarkkinoihin Ruotsissa on erittäin korkealla tasolla. On hyvät edellytykset siis olemassa. Meillä on hyvä päivähoitojärjestelmä ja ylipäätään sosiaaliturvajärjestelmä. Se on erittäin tärkeää. Naisia on myös paljon korkeakoulutuksessa enemmän kuin miehiä on oikeastaan yliopistoissa. Huolimatta tästä emme ole me lasikattoa pystyneet rikkomaan ja siksi tarvitaan toimenpiteitä myös lainsäädännön muodossa. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puhuu naisten oikeuksien valikunnan puheenjohtaja Rova Chartier. Aujourd'hui, il est grand temps de se... Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt on puhuttu näistä kiintiöistä, tasa-arvosta naisten ja miesten välillä. Minkä takia? Koska ensinnäkin tässä on kyse kansalaisten välisestä tasa-arvosta. Sen puolesta taistellaan. Ja perusoikeuskirjasta löytyy maininta kansalaisten tasa-arvosta. Se on yksi perusarvoista EU:ssa. Siksi onkin ihan luonnollista, että me kaikki yhdessä pyrimme samaan tavoitteeseen ja haluan kiittää sekä esittelijöitä täältä parlamentista, Rova Regneria ja Rova Kratsaa, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen näin tärkeän mietinnön uudesta direktiivistä. Ja olen tyytyväinen siitä, että täällä on mukana monia edustajia kansallisista parlamenteista, koska yhdessä me voimme toteuttaa tämän päämäärän. Sanon tämän nyt aivan rehellisesti ja suoraan. Minä vastustin kiintiöitä. Vastustin kiintiöitä vuonna 2000, silloin kun Ranskassa ne otettiin käyttöön, koska ajattelin niin, että naiset kyllä päätyisivät johtoasemin kyvykkyydellään. Kymmenen vuotta tämän jälkeen olen ymmärtänyt sen, että olin aivan väärässä julkiset rahat, yksityiset varat, joita investoidaan eri Euroopan maissa naisten, tyttöjen poikien koulutuksen. Ja muistan sen, mitä kollega tässä äsken sanoi, 60 prosenttia naisista, jotka, tai 60 prosenttia korkeamman koulutuksen on naisia. Ja jos meillä ei ole tällaista strategista tahtoa tällä hetkellä äänestää sen puolesta, että saadaan 40 prosenttia naisista johtokuntiin, niin emme kyllä sitten koskaan pääse tähän tavoitteeseen. Ja haluaisin vielä muistuttaa varsin hiljattaisista analyyseistä ja tutkimuksista, erityisesti Japanissa näitä on tehty. Ne osoittavat, missä määrin kyseinen maa omalla politiikan, joka on todella machomainen sulkee pois naiset ja missä määrin tämä maine, no, maa on nyt jäämässä jälkeen kansainvälisesti, siis Japani, ja siksi on tärkeää kääntää tämä trendi. Minä en halua, että päädymme näin äh, tällaisen ääritilanteeseen. Haluaisin korostaa, kuinka tarkasta direktiivistä todella on kysymys. Tällä hetkellä luettelot naisista, jotka mahdollisesti voisivat liittyä johtokuntaan, niin se on aivan välttämätön välineenä. Meillä on monia päteviä naisia, jotka ovat tähän valmiita, mutta uskon myös, että se, että julkistetaan avoimet paikat hallintoneuvostossa johtokunnissa ja haetaan jäseniä, tämä on myös ihan ratkaisevan tärkeää, koska hyvin tiedetään se, että tällaiset usein näitä hoidetaan ystävien kesken, miesten kesken, enkä tietenkään ole mitenkään miehiä vastaan, tätä ei pidä näin ymmärtää. Ei tämä ole mikään feministinen kysymys. Tämä on todellakin kansallisen välisen tasa-arvon kysymys. Mutta tällaiset pienet järjestelyt tuttavien kesken, ystävien kesken, pienet klikit, äh, suljetussa klubeissa. Tällainen kaike, tällaisen pitää loppua, koska tämän ongelman takana, jos emme ota näitä kysymyksiä huomioon, sieltä löytyy naisten ura, joka on pelissä. Se on vaarassa. Ja nyt voidaankin nähdä, että naisten urat ovat paljon tasaisempia kuin miesten urat. Ja minä odotankin, että Euroopan komissio myös tarttuu tähän kysymykseen, mistä urakehityksen naisten kohdalla, koska se on tässä tarvitaan kokonaispakettia, koko systeemiä pitää ravistella. Merci beaucoup, Elisabeth. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta, Elisabeth. Seuraavaksi sitten puheenvuoron saa henkilö, joka on niin ikään Ruotsin eduskunnan, Ruotsin riksdagen jäsen Rova Servelt. Tack, ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää kutsusta tulla kokoukseen. On erittäin hyvä, että voidaan osallistua tällaiseen keskusteluun komission direktiiviehdotuksesta muiden kollegojen kanssa muista parlamenteista, mutta myös Euroopan parlamentin edustajienkin kanssa, kuten komissionkin edustajien kanssa. Minä olen mukana puolueessa, joka on nyt enemmistönä ja joka on hallituksen muodostanut. Maltilliset kristillisdemokraatit ja kansanpuolue on tämä kokoomushallitus. Se on meidän mielestäni erittäin tärkeää miettiä sukupuolijakauman tasapainottamista johtokunnissa – jos ajatellaan nimenomaan taloudellista päätöksentekoa, sinällään pidämme myönteisenä, että komissio on aloitteen tehnyt tällä alalla, mutta olen myös sitä mieltä, tämä nykyinen direktiiviehdotus ei oikein sovi kansallisiin puitteisiin, jos ajatellaan Ruotsissa tai monissa muissakin jäsenvaltioissa. Osakkeenomistajilla on suuri vaikutusvalta myös johtokunnan kokoonpanoon eli siis miltä johto vaikuttaa yrityksessä. Olosuhteet Ruotsissa osoittavat, mitä vaikeuksia on tämän ehdotuksen kanssa. Ruotsissa omistajat valitsevat johtokunnan jäsenet, ja se perustuu luottamukseen, eikä se ole mikään työsopimusluonteinen työsuhde. Heillä on oma vastuunsa hallinnossa, ja siksi tämä suhde on niin tärkeä. Omistajat käyttävät myös ylintä valtaa ja jo, voivat jopa jäsenen erottaa yhtä lailla, kuten yhtiökokouksessakin valitaan johtokunnan jäsenet sen jälkeen, kun erotukset on saatu jäsenistä. Tämä direktiivertus sen sijaan merkitsisi sitä, että ikään kuin tulee työsopimus oikeudellinen suhde, eli siinä valittaisiin johtokunnan toiselta pohjalta. Me, ei meidän mielestämme ole edes Ruotsin periaatteiden mukaista. Tämän lisäksi minä, kuten enemmistökin meillä, on sitä mieltä, että tähän tulee muitakin ongelmia. Sitä paitsi ongelmat eivät ole kuitenkaan niin suuret, että tässä tarvitaan EU-tasolla sääntelyä. Siksi tätä ei ole riittävästi perusteltu, että meillä olisi EUn mittakaavassa säädöksiä. Siksi Tämän pitäisi jättää jäsenvaltioiden hartioille säädeltäväksi. Minä olen sitä mieltä, että toki on mahdollisuuksia ja edellytyksiäkin kussakin maassa vielä tätä työtä viedä eteenpäin omiin aloitteeni, niin että tasa-arvo toteutuisi esimerkiksi johtokunnissa ja elinkeinoelämässä. Meillä julkiset erotut yhtiöt ovat oman koodiston luoneet, ja se on myös perustana silloin, kun ehdotuksia tehdään johtokunnan jäseniksi ja miten johtokunnan pitäisi tehdä työtä. Meillä on myös itsesääntelyä ja siellä on sääntöjä senkin osalta, miten jäseniä valitaan ja sekin vaikuttaa aika paljon siihen, miltä johtokunnat näyttävät. Meillä on oma ohjelmakin, jonka hallitus on käynnistänyt, jotta voitaisiin jotenkin vaikuttaa siihen, miten paljon naisia saataisiin enemmän johtokunnan jäseneksi. Tämän lisäksi direktiivi ehdotus on ollut myös käsittelyssä ja kuulemisessa yli 20 eri laitoksessa. Ja yleensä tähän on to, suhtauduttu torju, torjuvasti, pankkiyhdistys muun muassa, ja myös yritysten eri järjestöt ovat suhtautuneet torjuvasti, kuten jo naisjärjestötkin joiltakin osin. Ammattiliitoissa kanta on erilainen. Johtava ammattiliitto LU on myönteisesti suhtautunut, mutta sakko ovat nähneet tässä ongelmia, eivätkä suhtaudu siihen myönteisesti. Tämä koskee muuten myös syrjintäasiamiestä. Ne toimenpiteet, joihin me olemme ryhtyneet, ovat sellaisia, jotka huomioivat meidän omat olosuhteemme, kuten pitäisikin huomioida jäsenvaltioiden omat olosuhteet, rakenteet yrityksissä, elinkeinoelämässä tai johtokunnissa. Siksi ehdotus nykyisellä minun mielestäni ei johda siihen, että tarvittaisiin EU-tasolla yhteisiä toimia. Tästä täytyy huomioida laajemminkin päätöksenteko talouselämässä. Ja se toteutuu parhaiten kansallisin toimenpidein. Totta kai joka on erittäin tärkeä kysymys, ja Ruotsissa, kuten täällä on kuultu muuallakin. Kiitoksia. Seuraavan puheenvuoron saa Rova Gurmai, Euroopan parlamentin jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa, että voimme järjestää näin tärkeän yhteisen kokouksen kansallisten parlamenttien kanssa. Olisi hienoa, mikäli muistakin yhtä tärkeistä asioista voitaisiin tällä tavalla keskustella kansallisten kollegoiden kanssa. On tietystikin hienoa myöskin nähdä miehiä viemässä eteenpäin tasa-arvoa. Olisin toivonut, että kaikki kollegani olisivat toimineet samoin kuin kollegani Elisabeth ja muutkin oikeistonaiset voisivat mielellään uskoa, että naisilla on lisäarvoa yhteiskunnan kannalta. Mikäli koulutetaan miestä, koulutetaan miestä, mikäli koulutetaan naista, koulutetaan kokonaista sukupolvea. Kuten esittäjä Rova Kratsa sanoi, tämä asia ei ole mikään uusi vaan pikemminkin sitä on työstetty jo pitkään. Parametrilla on jo kaksi, takana kaksi päätöslauselmaa, joissa toisessa peräkulutettiin muun muassa kiintiöitä. Jotkut jäsenvaltiot reagoivat hyvin voimakkaasti, varsinkin yksityinen sektori, joten siksi meidän täytyy pitää yllä tätä vuoropuolella, joka on saatu aikaan, niin meidän täytyy todeta, että kyse on tärkeästä asiasta ja naiset eivät kavada bisneselämää päinvastoin ja naisten pitäisi päästä johtopaikoille. Lisäksi meidän täytyisi paremmin käyttää hyväksi naisten kykyjä ja pätevyyttä että yliopisto-opiskelijoista tai tutkinnon saajista yli 60 prosenttia naisia, mutta siitä huolimatta täällä edustettuna esimerkiksi Unkarissa huippupaikoilla Miesten ja naisten koulutus ei näy, vaikka naiset ovat paremmin koulutettuja, tämä ei näy huippupaikoilla. 40 prosenttiin tai 3 prosentin kiintiö naisiin, sen pitäisi kohdistua päteviin naisiin, mutta samaa vaatii, se vaatii myöskin miehiltä, koska aina esitän kysymys, kun puhutaan naisista, puhutaan pätevyydestä. Mutta kumpaakin sukupuolta täytyy kohdella tasapuolisesti, se siitä. Samanaikaisesti meidän täytyy pitää tiukasti kiinni periaatteistamme ja pitää silmällä tärkeää päämäärää, eli sitä, että miehillä ja naisilla on tasavertaiset mahdollisuudet käytännössä, todellisuudessa. Minun mielestäni tässä joissakin kohdin tekstejä pitäisi vahvistaa. 40 prosentin kiintiö silloin, kun on kyse johtokunnista ja muista kuin johtotehtävissä olevista johtokunnan jäsenistä. Minun tätä pitäisi laajentaa. Minun mielestäni sanktioita on määrä jäsenvaltioiden kontolle ja päätettäviksi, mutta uskon, että mikäli meillä ei ole sitovia sääntöjä ja konkreettisia sanktioita Euroopan tasolla näistä toimista saattaa tulla hampaaton tiikeri. Me tarvitsemme vahvaa poliittista tahtoa ja konkreettisia ja sitovia toimia niin, että tämä asia ei jää pelkäksi toiveajatteluksi. Meidän pitäisi pohtia mahdollisuutta myöskin ottaa mukaan pienemmät yritykset, kun on kyse esimerkiksi pk-yrityksistä ja keskisuurista yrityksistä. Meidän täytyy todellakin pohtia, miten saataisiin tämä asia tasapainoon. Minä huolestuttaa se, että vuonna 2028 tämä direktiivi kuluu umpeen. Onko silloin päästy 40 prosenttiin vai ei? Pelkään pahoin, että Saattaa olla, että tätä tulkitaan pidemmällä aikavälillä väärin. Tämä on kuitenkin tarpeellinen tavoite, jolla pitäisi päästä pitkän aikavälin tavoitteisiin. Lopuksi toteaisin, että meidän tehtävämme nyt on varmistaa se, että tämä direktiivi pääsee tavoitteeseensa sukupuolten tasa-arvoon, tasapainoiseen tilanteeseen. Kyse ei ole todellakaan pelkästään tasapainosta ja demokratiasta ja tasa-arvosta, vaan tämä on myöskin hyväksi taloudelle. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puheenvuoron saa Saksan liittopäivän edustaja. Rova Högel. Kiitos. Minäkin haluan kiittää tilaisuudesta puhua täällä naiskiintiötä koskevasta direktiivistä. Edustan täällä Saksan liittopäivien sosiaalidemokraatteja ja voin todeta, että me tuemme tätä direktiiviä lämpimästi. Olemme erittäin iloisia siitä, että komissio on nyt tehnyt tämän direktiiviehdotuksensa. Me tulemme toivomaan myöskin, että oikeudellisten asioiden valiokunta ja teidän valiokuntanne voimakkaasti viivät tätä asiaa eteenpäin ja painavat päälle. Ei riitä, että jäsenvaltiot itse ryhtyvät toimiin naisten ja miesten tasa-arvon parantamiseksi mikäli toimimme yhtenäisenä rintamana myöskin Euroopan tasolla ja asetamme tavoitteita, joilla pyritään parantamaan miesten ja naisten tasa asemaa, silloin me voimme päästä eteenpäin. Tämä hyväksi myöskin yrityselämälle ja taloudelle. Kaikkien täytyy toimia tässä yhtenä rintamana. Saksassa on havaittu, että vapaaehtoinen menetelmä ei toimi. Meidän tarvitaan, tähän tarvitaan muutakin. Saksassa on tehty sopimus Saksan elinkeinoelämän kanssa vuodelta 2001 ja nyt ollaan vuodessa 2013. Nyt on kulunut jo 12 vuotta. Naisten osuus johtotehtävissä suurissa saksalaisissa yrityksissä Eli kerta kaikkiaan ole parantunut, joten vapaaehtoinen sopimus on ollut täysin merkityksetön. Siksi sosiaalidemokraatteina me olemme liittopäivillä sitä mieltä, että me tarvitsemme hyvin nopeasti sitovia määräyksiä. Saksan parlamentissa Liittopäivillä kuitenkaan ei ole enemmistöä tämän puolesta, koska vastapuoli on aivan eri mieltä. Sitten toinen kamari, liittoneuvosto, joka valitettavasti ei ole tänään täällä edustettuna, mutta joka kuitenkin on merkittävästi, merkittävästi ottanut kahden kantaa vuoden 2012 joulukuussa, on selkeästi puhunut sen puolesta, että Saksassa pitäisi tämä direktiivi ottaa käyttöön. Saksa tukee tätä. Haluaisin mielelläni poimia täältä ensin kaksi seikkaa, joihin Rova Regner jo viittasi aiemmin mihin suuntaan komission kantaisi viedä tätä asiaa ja miten parlamentti voi tässä myötä vaikuttaa. Saksassa katsomme, että yksi seikka on erittäin tärkeä. Tämä liittyy erilaiseen yhtiöoikeuteen eri jäsenvaltioissa, joten tämä on hieman hankala ymmärtää. Direktiivi koskee pelkästään johtokunnan jäseniä tällaisia valvontaelimiä. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että nyt ei keskitytä pelkästään johtokuntiin, vaan myöskin silloin, kun on kyse yritysten johdosta, varsinaisesta johto, johdosta, johtotehtävistä. Eli hallituksista tai hallintoneuvostoista on kyse. Saksassa esimerkiksi meillä on, kun tarkastetaan 200 suurinta yritystä, vain 30 prosenttia naisia on, 7 prosenttia on naisia ja muut miehiä. Hallintoneuvostossa tilanne on hieman parempi kuin hallituksissa. Tai päinvastoin johtokunnista on hieman parempi kuin hallintoneuvostossa. Mutta mikäli, aina kun valitaan hallintoneuvoston jäseniä niin, ja johtokuntiin, minusta nyt on tärkeää, että varmistetaan se, että direktiivi edellyttää sitä, että jäsenvaltioissa katsotaan, että tämä ei koske todellakaan pelkästään johtokuntia, vaan muitakin yritysten johtoelimiä. Ja kun tarkastellaan lukuja, ja kun tarkastellaan sitä, että Saksassa 97 prosenttia on miehiä yritysten johdossa, niin ei tämä voi pätevyydestä olla silloin kyse. Kyse ei todellakaan pätevyydestä. Meillä on hyviä päteviä naisia. Kyse on pikemmin miesten verkostosta. Ja meillä on päteviä naisia, joten heidän pitäisi myöskin päästä heidän ansaitsemiinsa asemiin yritysten johdossa. Siksi direktiivi on erittäin tärkeää. Rova Regner Haluaisin selkeästi tuota teidän näkemystä, joka koskee seuraamuksia, sanktioita. Tiedämme, että voimme kirjoittaa tekstiä ja hienoja tavoitteita asettaa, mutta mikäli ei ole mitään rankaisumahdollisuutta ja seuraamuksia, niin tämä saa, saattaa jäädä tyhjäksi sanahe, sanahilinäksi. Täytyy varmistaa, että direkti myöskin pistän täytäntöön jäsenvaltiossa. Saksan liittopäivillä tuemme teidän tarkistustanne, joka liittyy näihin tarjouskilpailuihin, siihen, että yritykset voidaan sulkea tarjouskilpailujen ulkopuolelle. Tämä on hieno tapa painostaa yrityksiä ja saada ne tajuamaan, että on järkevää ottaa naisia yritysten johtoon mukaan. Ainakin Berliinissä tähän suhtaudutaan suopeasti. Tehän tiedätte, että syyskuussa 22. päivä Saksassa on vaalit ja liittopäivät valitaan uudestaan. Ja tässä elämme siinä toivossa, että vaalien jälkeen saadaan jotakin muuttumaan Saksassa. Sitten Berlinistä käsin voimme paremminkin myötä vaikuttaa naiskiintiö asian etenemiseen. Toivottavasti silloin olemme määräämässä asemassa Saksassa liittopäivillä. Ähm, äh, Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta, Rova Högl. Sitten Rova Liotarda, hän on Euroopan parlamentin jäsen, olkaa hyvä. Ja, dank u wel. En ik wil eerst eh, alle... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi kansallisten parlamentin edustajat. On mielestäni erittäin hyvää, että voimme yhdessä keskustella tästä aiheesta. Haluaisin myös todeta, enkä täällä muuten olisikaan, että olen tasa-arvon puolesta kaikilla tasoilla, kaikilla aloilla, siis myös johtokunnissa. Olemme sitä mieltä, että kiintiöt voivat olla yksi ratkaisu ja väline, jotta päästään ainakin lukumäärissä tasa-arvoon naisten ja miesten kesken kaikissa työpaikoissa ja kaikilla aloilla, mutta sen edestä on tehtävä töitä. Sen pitäisi olla vain väliaikainen väline, ei pysyvä ratkaisu. On erittäin tärkeää auttaa myös alempien naisia selviytymään työmarkkinoilla. Tässä mietinnössä on kuitenkin paljon sellaista, joka ei ole välttämättä va- kauhean vakuuttavaa, koska tässä ei välttämättä huomioida nyt naisten hyvin epävarmaa asemaa työmarkkinoilla ja arjessa, jos ajatellaan kriisin vaikutuksia, koska komission mielestä tämä direktiivi oli oikea askel oikeaan suuntaan tasa-arvon edistämiseksi työmarkkinoilla niin, että päästäisiin eroon pikkuhiljaa myös palkkakuilusta. En ole kuitenkaan varma, että tässä puhutaan ihan samasta asioista. Nyt on kyse nimenomaan johtokunta asemista harhaa kuvitella, että jos saadaan johtokuntiin enemmän naisia yrityksissä, niin näin sitten tasa-arvo kaiken kaikkiaan muillakin aloilla menisi eteenpäin. monissa jäsenvaltioissa on oikeastaan hyvähän mahdollisuuksia tarjottu naisille edetä urallaan yhtiöissä. Tämä johtuu paljon myös leikkauksista, joihin nyt on ryhdytty. Moni on joutunut luopumaan työpaikastaan no, vain tai tekemään osa työtä. Eli tässä tarvitaan monenlaisia toimia, että saadaan tasa-arvoa aikaa. Tässä on unohdettu kuitenkin paljon, kun on valittu tällainen mahdollisuus. joten täytyy tietenkin EU-lainsäädännön pohjalta jotain saada aikaan, sinällään se on hyvä, mutta tässä on kuultu erilaisia näkemyksiä myös toissijaisuudesta. EU-ko tämä pitäisi hoitaa vai pitäisikö se tehdä kansallisella tasolla? Minä uskon, että jos me haluamme nyt jostain päästä yhteisymmärrykseen, niin pitäisi alhaalta ylöspäin oikeastaan edetä, eikä toimia vain ylätasolla, niin että suuremmat ryhmät naiset, naisia saisivat myös mahdollisuuksia edetä johtokuntien. Ehkä näin voitaisiin tämä eriarvoisuus ratkaista paremmin yhtiöissä. Näin voitaisiin myös tämän myötä torjua köyhyyttä. Olisi aika hullua myös, jos tässä direktiivissä ei haluttaisi toimielimissämme EU-ssa tilannetta puolet ja puolet kumpastakin sukupuolta. Nyt tässä on lainsäädäntöehdotus johtokunnan jäsenten osalta, mutta emme kuitenkaan onnistu sitä samaan aikaan esimerkiksi komission sisällä tai Euroopan parlamentissa, siis kaikissa EUn toimielimissä ja virastoissa. Tämä koskisi myös EKPtä. Todellakin olen sinällään näistä suurista lennoista samaa mieltä, että tässä pitäisi kautta linja saada aikaan edistystä, mutta en ole ihan niin vakuuttunut, onko tässä huomioitu köyhyyden torjunta riittävästi. Pitäisikö aloittaa johtokunnista? Eh, Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi Unkarin parlamentin edustaja. Olkaa hyvä. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Köszönöm. Puheenjohtaja, arvoisat kollegat, kiitoksia kovasti mahdollisuudesta puhua tässä kokouksessa. Haluaisin kertoa tämänhetkisestä tilanteesta Unkarissa koskien eh, ehdotettua direktiiviä, joka koskee naisten aliedustusta, jo johtokunnissa pörssiyrityksessä. Hallituksemme myöntää sen, että syrjintä on, syrjintä on olemassa naisia vastaan ja mikään kansallinen toimi ei tässä ole vielä riittänyt. Tämän takia me olemme todellakin tyytyväisiä voidessamme tehdä yhteistyötä tämän direktiivisetuksen tiimoilta, joka päivittää ja parantaa erilaisia yhteisötoimia on olemassa eroja ja syitä tälle ilmiölle eri jäsenvaltioissa. Me tiedämme, että mitään eroa naisten ja miesten välillä ei ole, mitä tulee pätevyyteen, taitoihin ja niin edelleen. Mutta mitä erojen takaa sitten löydetään on sosiaalinen hyväksyttävyys tai perinteet, kulttuuriset tavat, samanlainen taakanjako perheelämässä, yksilön elämässä sitten juridiset toimet voivat vaikuttaa vain epäsuoralla tavalla. Unkarin perustuslaissa todetaan tasa-arvo sukupuolten välillä. Sen takia Unkari ensinnäkin haluaa tukeutua erilaisiin kampanjoihin ja muun tyyppiseen apuun tällä saralla. Emme usko, että sanktiot auttavat uskomme pikemminkin pitkän aikavälin ohjelmiin, tukeen, tutkimuksiin, kokemuksien jakoon, arviointeihin. Myös tarvitaan sitä, että EU e antaa suosituksia ja antaa selkeät tavoitteet kiintiöille. Yritykset, jotka ovat Unkarissa pörssilistattuja, kiinnittävät myös merkitystä sille, että on selkeä aikataulu. Tämä on käynyt ilmi haastattelusta heidän kanssaan helmikuussa tänä vuonna. Yritykset hyväksyvät nämä tavoitteet ja pyrkimykset, mutta ovat sitä mieltä, että 40 prosenttia on liian kunnianhimoinen tavoite. Direktiivi tulee vaikuttamaan 21 yritykseen Unkarissa ja vain yksi niistä yhdessä niistä on valtio enemmistöomistajana. Me olemme sitä mieltä, että on aika vaikea valvoa tilastoja ja vertailla varsinaisia tietoja, koska määritelmä johtokunnasta ei ole niin yhtenäinen, yhtälainen kaikkialla. Vielä lopuksi ottaisin esille sen, että direktiivi ei voi asettaa lakisääteisiä säädöksiä yrityksille ja osakeomistajille, jotka ovat loppujen lopuksi vastuussa yrityksistään ja niiden hyvinvoinnista. Ja edelleen AY-liikkeen puolella, työntekijäpuolella ollaan sitä mieltä, että tällaisia, tällaisia säännöstä ei voi tehdä lakisäänteisiä. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. We need more women on boards in business. Kaikki haluavat lisää naisia johtokuntiin, johtotehtäviin ja elämän kaikille osa-alueille. Kukaan ei voi asettaa kyseenalaiseksi sitä lisäarvoa, jota naiset tuovat mukanaan, sitä panosta, joka naiset voivat antaa. Johtokunta on vahvempi, mikäli se on paremmin edustuksellinen. Kuinka tähän tavoitteeseen sitten päästään? Vaikuttaa siltä, että tässä on kaksi katsantokantaa, joko vapaaehtoisuus tai kiintiötä. Minua hieman huolestuttaa se, että keskustelussa on todettu, että nyt ei ole oikeastaan kyse sukupuolten tasa-arvosta. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä vain pistetään rasteja ruutuun. Ja että komission ehdotus koskee pelkästään pörssinoterattuja yrityksiä. Entä sitten suuret lakialan yritykset tai tilinpitoalan yritykset tai kirjanpitoyritykset, suuret tai pk-yritykset? Eivät nämä ole pörssiyrityksiä. Entä perheyritykset? Toisaalta Onko meillä oikeutta muuttaa yritysten rakennetta, perusrakennetta? Onko tällä parlamentilla oikeus, Euroopan parlamentin oikeus puuttua tällaisiin asioihin? Olen pohtinut eri tapoja, kuin joilla asia voidaan saada kuntoon. Ensinnäkin vapaaehtoinen katsantokanta. Tämä kaikkein parhaiten ehkä toimii pidemmällä aikavälillä. Meillä on Davisin mietintö Isossa Britanniassa, jossa on monia myönteisiä seikkoja mukana. Viime vuosina 15 prosentista anteeksi, 12 prosentista on päästy 17,5 prosenttiin vapaaehtoisen menettelyn kautta. Tämä osoittaa, että edistystä voidaan saada aikaan. Olemme kuulleet monia hyviä ajatuksia siitä, miten voidaan vaihtaa parhaita käytänteitä ja miten jäsenvaltiot tulevat tehdä työtä yhdessä ja kannustaa toisiaan. En tiedä, onko lainsäädäntö ja varsinkaan seuraamukset ja sanktiot paras tapa toimia. Kyse on niin monen kirjavasta ongelmasta, koska eri jäsenvaltioissa tarpeita ovat erilaisia, yritykset ja yritysten tarpeet ovat erilaisia. Minua myöskin huolestuttaa se, että mikäli tätä asiaa viedään eteenpäin, me pelkästään luomme saman tilanteen, joka syntyi Norjassa. Siellä on tällaisia kiintiö naisia, jotka ovat pelkästään silmän lumetta, mutta kyse on toisaalta johtoon kuuluvattavista johtokoneeseenistä ja johtajista. Itästä eronteosta Kuinka tehokas on sitten tällainen järjestelmä? Olemme havainneet, että Norjassa kuitenkaan sitten johtokunnissa, johtotasolla, johtajien joukossa naisten määrä ei ole lisääntynyt. GUE-ryhmää edustava ystäväni sanoi, että meidän täytyy pohtia asioita ruonjuuritasolta käsiin ja rajoita naisille tietä, auttaa naisia pääsemään mukaan yrityselämään. Tämä olisi ehkä oikea tapa toimia. Meillä on paljon annettavaa, paljon opittavaa ja mielelläni tekisin tätä työtä yhdessä muiden kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu sitten kollega, joka edustaa Por- Portugalin parlamenttia, herra Rodriguez. Eh, Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää kutsusta tulla tähän kokoukseen. Ja hauska nähdä täällä näin paljon naisia keskustelemassa aiheesta. On erittäin tärkeää mainita tämä nimenomaan tämän teeman yhteydessä. Tilanne Portugalissa ei poikkea juurikaan enemmistön tilanteesta Euroopan unionissa. Me olemme oikeusvaltio, demokraattinen valtio, totta kai tasa-arvo sinällään on lakisääteisesti oikeus me tiedämme kuitenkin, että valitettavasti toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä tavoitteen saavuttamiseksi. Portugalissa tähän mennessä ei kiintiöitä ole käytetty. Kaikki ovat pyrkineet edistämään kuitenkin oikeasuhtaista edustusta myös naisten osalta niin, että naisia olisi varsinkin poliittisissa elimissä mukana. Käytännössä on kuitenkin huomattu, kun jos ei ryhdytä aktiivisiin toimiin tasa-arvon hyväksi, niin naiset ovat aliedustettuina. Tämä koskee myös yhtiöitä, kun ei ole riittävästi vapaaehtoisiin toimiin ryhdytty yhtiöissä, siis ylipäätään elinkeinoelämässä. Tämä koskee myös johtokunnan, johtokuntien kokoonpanoa yhtiöissä. Naisten osuus on huomattavasti alhaisempi verrattuna miehiin. Eli toimenpiteitä tarvitaan myös sitovia toimenpiteitä kaikissa jäsenvaltioissa. Me olemme sitä mieltä ainakin Portugalissa, että ei kuitenkaan alussa saa olla riittävän vaativa. Täytyy suhtautua myönteisesti toki. Portugalin hallitus on äänestänyt tätä vastaan, mutta sosiaalidemokraatit puolestaan halusivat tällaisen ehdotuksen menevän läpi. Kyseessä on kuitenkin aika radikaalista toimenpiteestä, mutta toisaalta minä olen sitä mieltä, että tämä oli, tämä ei ole riittävän rohkea myöskään, koska me emme välttämättä pääse tätä myöden tavoitteeseen. Tässä on nimenomaan kyse johtoon kuulumattomista johtokunnan jäsenistä. Eli vain tietyn tyyppisistä johtohenkilöistä – jolla on tietty asema yhtiöissä. Ei ole kyse itse hallinnosta ja kyse on vain joistakin yhtiöistä sen sijaan, kun pitäisi puhua kaikista yhtiöistä. Olipa sitten kyse julkisesti noteratuista tai ei. Tässä on haluttu myös jatkaa määräaikaa 2020 ja se tuo omat reunaehtonsa. Eli mistä tässä on kyse? Kyse on ennen kaikkea vapaaehtoisista toimenpiteistä. Ilman näitä toimenpiteitä me emme pysty saamaan enemmän naisia johtoasemiin. Toista vielä, että jäsenvaltiot varmasti kaikki ovat samaa mieltä tavoitteista, mutta käytännössä erot ovat suuret, varsinkin silloin kun ei ole riittävän määrätietoisesti pyritty tavoitteeseen. Eli yhtiössä täytyy myös luottaa naisiin. Kyse on ollut tähän mennessä yhtiössä vain suosituksia. Käytännössä ei ole saatu aikaan toivottuja tuloksia. Meidän täytyy muistaa myös toissijaisuusperiaate toimissa. Tilintarkastustuomioistuinkin on ottanut tähän kantaa Kysehän ei ole siitä, että tässä mitään etuoikeuksia tarjottaisiin jollekin ryhmälle, vaan on kyse pätevien henkilöiden etenemisestä. Ja tietenkin täytyy tiettyjä kriteereitä noudattaa. Ei tässä hintaa mihin hyvänsä halutaan naisia johtoasemiin. Totta kai täytyy noudattaa tiettyjä kriteereitä, jotka välttämättä aina toimii automaattisesti eikä johdonmukaisesti äh, rekrytoinnissakaan. Minä itse kuulun oppositiopuolueeseen ja meillä on tietenkin omat käsityksemme tästä ehdotuksesta. Sitten parlament, Euroopan parlamentin edustaja Kohmerin. Um, kiitoksia. Kiittäisin kaikkia kaikista puheenvuoroista. Myös haluaisin Äh, aloittaa toivottavasti lyhyen puheenvuoroni lainaamalla komission sen Redingin. Hän sanoi, että uskoo siihen, että direktiivi on syntynyt paljon keskustelua. Se ei joudu niinkään direktiivin sovellusalasta. Tämä kuulimme aikaisemminkin, että eri yrityksissä direktiivit ovat varsin rajallisia kuitenkin komissiota huomannut noin 5000 yritystä. Pikemmin on, pikemmin on kyse siitä, että kaikilla on välittömästi mielipide, ovat puolestaan ja vastaan kiintiöitä, ja miksi Rova Redingit sanoo, että ei pidä kiintiöistä, mutta pitää siitä, mitä kiintiöllä saadaan aikaan, niin huomaan, että Euroopan parlamentissa meillä on suuri enemmistö, joka puoltaa kiintiöitä, ja kollegat ovat tähän viitanneet, me olemme montakin kertaa äänestäneet ja pyytäneet, että komissio tekisi ehdotuksia parlamentin pyynnöstä ja menisi paljon pidemmälle kuin nyt tässä ehdotuksessa on menty. Samoin voimme nähdä, että alueiden komitea, samoin talous- ja sosiaalikomitea, ECOSOC ovat jo julkistaneet oman, omat ehdotuksensa ja molemmat puoltavat tätä lakiesitystä. Ne ovat tällaisia neuvoantavia toimielimiä Euroopan unionissa – voimme nähdä, että myönteisiä suosituksia täältäkin on tullut Rova Regner ja Rova Kratsa esittelijämme. Arvostan kovasti heidän tärkeää työtään direktiivin kohdalla. He jo viittasivat moniin eri kohtiin ja voin sanoa, että suuri enemmistö liberaaliryhmästä Euroopan parlamentista on samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu. Oikeuden perusta tietenkin on tämä pohja koko työlle, jota me teemme, mutta sen lisäksi ainakin liberaalista näkökannasta katsottuna voidaan jälleen ottaa esille poliittinen kysymys, mitä teemme lainsäätäjinä, jos kilpailua, oikeudenmusta kilpailua ei voi, voi tapahtua. Ja voimme nähdä myös monissa yrityksiin liittyvissä kysymyksissä, että silloin kun lainsäädäntäjä, lainsäätäjä antaa puitteet, jotta kilpailu toteutuu, että vältetään oligopolit ja monopolit, koska lainsäätäjät uskovat, että innovointi ja parhaat palvelut kuluttajille saavutetaan silloin, kun kilpailu toimii hyvin, ja siksi mielestäni tarvitsemme puitteet myös, mitä tulee inhimillisiin voimavaroihin ja pätevyyskysymyksiin. Vielä lopuksi, koska aika on vähän, että omassa maassani voimme odottaa kyllä muutoksia syyskuussa jo, ja vaikkakin vieläkin eh, meidän puolemme ei pääse hallitukseen, mutta kuitenkin liittotasavallan parlamentissa seuraavana seuraavalla kaudella on tarkoitus esittää juridisesti sitovia kiintiöitä myös Saksaan. Ja SPD ja vihreät puoltavat tätä jo nyt. Ja kun tästä tulee ratkaisevan tärkeä kysymys sitten neuvostossa Liettuan puheenjohtajakaudella, niin uskon, että silloin meidän pitää todellakin peräänkuuluttaa sitä, että meillä on että saamme aikaan erilaisen enemmistön kuin nyt. Masip, Kiitoksia paljon. Masipa Italiano, joka tulee oikeudesta oikeudellisen asianvalikunnasta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, ettei täällä ole Espanjan parlamentin edustusta. Anteeksi Lullin, anteeksi. Minulla on kaunis ääni, mutta vaikka käsi ei pelakkaan kauhean hyvin. Olen todella pahoillani, ettei Espanjan parlamentista ole edustaja, kun se on iso aukko. Me olemme kuitenkin taistelleet tästä, taistelleet tämän tasa-arvon puolesta, kuten Elisabeth, Elisabeth totesi tasa-arvo toteutuu myös tällaisen lainsäädännön kautta. Rova Kratsan ja Regnanin puheenvuorot miellyttivät kovasti. Olen itsekin oikeudellisen valiokunnan jäsen ja, ja kuten liberaaliryhmän edustaja totesi, niin oikeus on tärkeä juuri valiokunnassa. Se hyväksytään huomenna. Nimittäin tässä on vastahakoisuutta ollut paljon, aika laillakin vastahakoisuutta, kun joku väitti, että tämä on tällainen haami, joka kiertää Eurooppaa, että tämä juristit ja muutkin tätä miettivät, kun ajatellaan näitä tilanteita, jotka ovat hyvin vaarallisia, nämä kaikki pienet piirteet. Mutta vielä yhden asian sanoisin vielä, mitä tässä sanotaan tasa-arvon puolesta käytävästä taistelusta ja mitä si ylähuoneen edustaja vähän aikaa sitten, että jos yrityksellä on yhtään siitä se pantiin häpeäpaalun julkisesti, kun, koska se oli tavallaan virhe koko yrityksessä, niin se on erittäin tärkeää, että kansalaiset meidän Euroopassamme huomaavat sitten, miten huonosti käy niille, jotka eivät sitten täytä direktiivin tavoitetta. Siksi, mitä Elisabeth aikaisemmin tässä totesi, niin naisten edustus ja tasa-arvo tai ihmisoikeudet maailmassa, niin siinä ei ihmisoikeudessa olemme esimerkillisiä. Kyllä meidän pitäisi olla tasa-arvoasioissakin esimerkillisiä, siis myös naisten ja miesten välisessä tasa-arvossa oli se sitten kiintiö 40 prosenttia, vaan se oli ihan täydellinen tasa-arvo, ainakin tasa-arvon hengessä. Sitä paitsi se täytyy ensin saavuttaa Euroopassa. Ja se olisi esimerkkinä muulle maailmalle, koska on niin paljon maailmankolkia, jossa naisten asema ja ihmisoikeustilanne on paljon huonompi, selvästi huonompi. Muita kulttuureitakin on, joissa täytyy nähdä, että Euroopassa ja Euroopan parlamentissa on päästy eteenpäin, ja kiitos myös kansallisten parlamenttien, niin meidän täytyy olla esimerkillisiä toimissamme. Meidän täytyy voittaa tämä taistelu koska ei se ole pelkästään eurooppalainen, vaan maailmanluokan taistelu. Muchas gracias, Antonio. Kiitos paljon, Antonio. Nyt annan puheenvuoron sitten rouva Hannibalille, joka on Euroopan parlamentin jäsen. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tervetuloa kansallisen parlamentin edustajille kuluttajille. On varsin rohkaisevaa, että olemme kaikki samaa mieltä periaatteesta, mutta se on aika helppoa olla tästä periaatteessa samaa mieltä sukupuolten tasa-arvosta ja tasa-arvosta yleensäkin. Mikä on sitten hiukan hankalampaa jo, on löytää tapa toteuttaa tasa-arvoa käytännössä niin, että myös sen käytännössä saavutamme. Ja mielestäni olemme kuulleet vähän heikkojakin vastauksia, samoin hyviä vastauksia, jotka ovat kuitenkin olleet varsinainen pettymys. Ja tulee varsin selväksi siitä, mitä olemme kuulleet kansallisista parlamenteista, että vapaaehtoiset järjestelmät, vaikka ne ovatkin arvokkaita, niin ne eivät silti saa aikaan tuloksia. Olemme nähneet esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa sen, että meillä on nyt 17 prosenttia naisista FUSSI sata johtokunnissa, ja sehän on ihan hieno asia. Paitsi, että mehän pyydämme 40 prosenttia, emme edes pyydä 50 prosenttia. Ja nyt haluan sanoa jotakin niille jäsenille täällä parlamenteista ja poista puolueista, jotka eivät ole kiinteistä samaa mieltä tai eivät hyväksy niitä, että tämä lainsäädäntö on laadittu erittäin suurella huolella, jotta maat, joilla on olemassa olevia vapaaehtoisia sopimuksia. Ne voivat jatkaa tätä järjestelmäänsä, jos ne vain jos ne saavuttavat tämän kiintiön jonkun ajan kuluttua. Rova Cornelissen, joka on esittäjänä työllisyysasian valiokunnasta, ottekin tämän asian esille heti tämän keskustelun alussa. Eikä kukaan ole tähän viitannut ja ottanut sitä käyttöön. Esimerkiksi yhdessä kuningaskunnassa, missä on vapaaehtoiset toimet käytössä, jos ne toimivat ja niitä tullaan tarkistamaan vuonna 2017, tuntuu, että pääsemme tulokseen, niin silloin meidän ei tarvitse alkaa täytön, tarvitse täytäntöönpano kiintiöjärjestelmää sinällään. Ja vetoaisin yhdessä kuningaskunnan Unkariin, Ruotsiin ja kaikkiin näihin muihin maihin, jotka eivät pidä kiintiöistä. Samoin Anakadakis ECR-ryhmästä. Pyytäisin, että tämä asia otettaisiin tätä tuettaisiin, koska tämä on erittäin olennainen osa lainsäädäntöä, jossa me pyrimme tekemään kompromisseja, koska kaikki tässä valiokunnassa ja oikeusasian valiokunnassa, jossa olen myös varajäsenenä, me todella haluamme, että tämä myös toteutuu. Me haluamme, että haluamme tämän lopputuloksen, haluamme enemmän naisia yritysten johtokuntiin ja meissä tämä lainsäädäntö antaa mahdollisuudet tälle. Ja sanoisin vielä senkin, että ei tämä sulje pois muita keinoja, joista täällä on puhuttu. Mielestäni tällainen äh, valmisteleva, näisten etukäteisvalmistelu ja valmistat, heillä on pätevyys, niin tämä on varsin hyvä ehdotus. Meidän pitäisi rohkaista naisia, tietenkin pitäisi, mutta Tämä ei sulje pois sitä, etteikö voisi olla myös kiintiöitä, jotka pitää pystyä täyttämään. Tämä on erinomaista lainsäädäntöä. Ne maat, jotka jo tässä ovat eh, toimineet, voivat jatkaa omalla tavallaan, mutta ne, jotka eivät ole vielä tähän ryhtyneet, varmistamme, että saamme kohta asianmukaisen edustuksen myös naisten joukosta johtokuntiin. Kiitos. Kiitoksia paljon, Mary. Sitten Rova Niibler, Euroopan parlamentin jäsen. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia niitä kansallisten parlamenttien kollegoita, jotka tänään tulivat Euroopan parlamenttiin keskustelemaan meidän kanssamme tästä erittäin tärkeästä kysymyksestä. Haluaisin myöskin kiittää niistä eri näkemyksistä, joita täällä on esitetty. Minun yhteinen tavoite. Kysymys kuuluu, miten siihen päästään ja mikä rooli Euroopan unionilla on siinä, kun pyritään saamaan enemmän naisia yritysten johtotehtäviin. Kuuntelin erittäin tarka- tarkasti kaikkia kuul- kuulemaani, kaikkia kuuleminen näkemyksiä täällä ja tulen ne pistämään mieleeni. Minulla on tietysti kokemusta myöskin omasta maastani ja hienoa, että liittopäivien edustaja täällä paikalla kertomassa Saksan tilanteesta. Toivottavasti tilanne paranee. Te sanoitte, että SPD on hyvin paljon pyrkinyt viemään tätä asiaa eteenpäin. Nyt Meillä oli vuoteen 2005 vihreä hallitus ja sitten suuri koalitio. Tälläkin, tänäkin aikana olisi voitu saada aikaan paljon enemmänkin tämän suhteen Saksassa. Sitä ei kuitenkaan otettu huippu prioriteettiin joukkoon. Olen nyt suhteellisen luottavainen sen suhteen, että kun syksyllä Saksassa on vaalit, toivottavasti tämän jälkeen sitten saadaan sitovia toimia aikaan sitovia tavoitteita. Hienoa, että komissio puhui tässä maltillisesti ja ajatteli lopullista tavoitetta siitä, miten siihen päästään. Oikeusasianvaliokunnan esittelijä Rova Regner viittasi siihen, että huomenna äänestetään oikeusperustasta. Minun täytyy kyllä tunnustaa, että tämä asia on hieman aiheuttanut minulle närästystä – Olen itse ollut oman puolueeni naisten oikeuksien puolesta puhuja, ja minun täytyy sanoa, että valittu oikeuden perusta 157 alakohta 3 voidaan tulkita sellaisella tavalla, että parlamentilla ei olekaan tässä yhteispäätösoikeutta huomenna. Kuitenkin tämä oikeuden perusta erittäin todennäköisesti tullaan hyväksymään. Ja sitten tämä on hieman avoin kysymys vielä, mitä tästä sitten seuraa juridisesti katsottuna. Erittäin intensiivisiä keskusteluita on voitu jo käydä ja on saatu hieman kuva myöskin siitä tilanteesta, joka vallitsee jäsenvaltiossa. Nyt jään odottelemaan ilomielin tätä ta- mietintöä, jota voin sitten tehdä siihen tarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia. Rova Lichtenbergen sitten Euroopan parlamentista. Dank. Kiitoksia paljon. Oikeudellinen perusta, sitä koskeva kysymys oikeudellisten asioiden valiokunnassa on tietystikin aina kuuma peruna, kiperä kysymys. Nyt on kyse perusperiaatteista. Olin valmistelukunnan jäsen, kun laadittiin perusoikeuskirjaa. Sen yhteydessä katsottiin, että on tärkeää, että perusoikeuskirja myöskin on operatiivinen osa eurooppalaista lainsäädäntöä. Sitten kun tehdään päätöksiä, jotka liittyvät tai joiden yhteydessä toissijaisuusperiaate tulee otetuksi esiin, joskus uskotaan, että asiat ratkeavat itsestään, kun verrataan toissijaisuusperiaatteeseen. Mutta samalla täytyy hieman pohtia, kun valitaan oikeudesta perustaa ja pohditaan sitä, millä perusteella oikeuden perusta valitaan. Aina perusteet eivät ole objektiivisia. Uskon, että nyt valitusta oikeudesta perustasta tullaan pitämään kiinni, mutta toisiasuusperiaate ja sen esiinottaminen tässä yhteydessä tuo tiettyjä ongelmia, koska tämä ei ole ensimmäinen taikka kaikkein paras väline, että mennään suoraan kiintiöihin ja asetetaan kiintiöt kaikille mahdolliselle. Tämä ei ole se valia vaihtoehto, joka ensimmäisenä tulee mieleen, vai, vaan pikemminkin annetaan niin jäsenvaltiolle aina pitkänkin aika saada itse aikaan edistystä eri osa-alueilla ja pistää toimia käytäntöön. Muistan muitakin lakialoitteita, joiden yhteydessä ensin tarjottiin teollisuuden alalle taikka alan toimijoille mahdollisuus itse säännellä asiaa, mutta mikä sitten tavoitteisiin ei päästy, katsottiin, että tämä vapaaehtoinen järjestelmä esimerkiksi voisi toimia siten, että naisten osuus voisi parantua vapaaehtoisen järjestelmän kautta, mutta sitten mikäli havaitaan, että edistystä ei ole tapahtunut edes prosentin verran, niin silloin täytyy ryhtyä muihin toimiin. Minun nähdäkseni mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen, sitä ei pitäisi käyttää tällaisena argumenttina, joka otetaan aina esiin, mikäli ei pidetä jostakin asiasta eikä haluta lainsäädäntöä. Mikäli joku ei halua, että asioita hoidetaan Euroopan tasolla, silloin tänään aina toissijaisuuskortti esiin. Ja kun tarkastellaan eurooppalaisia perussopimuksia, ne tarjoavat kaiken kaikkiaan mahdollisuuden toimia asian hyväksi. Minun nähdäkseni kiintiöiden käyttöönotto tässä yhteydessä on erittäin ratkaiseva askel, koska itsestään asioita ei ole saatu, tai itsesäätelyasioita ei ole saatu ratkaistua. Minun mielestäni täytyy ottaa seuraava askel. Uskon, että monilla muillakin aloilla on nähty tätä samaa. Ensin on odoteltu, toimiiko? Ensin on odoteltu, toimiko itsesäätely? Nyt itsesäätely ei ole toiminut, tarvitaan muita toimia. Ei tässä voida enää odottaa 200-300 vuotta. Euroopan parlamentti voi itsekin ryhtyä aloitteelliseksi tässä asiassa. Uskoakseni olemme yhdestä asiasta kaikki samaa mieltä. Naisten osallistuminen johtokuntiin ei ole pelkästään perusoikeuskysymys, vaan tämä on myöskin erittäin tärkeä asia, koska tästä tulee myönteistä vaikutusta muutoinkin. Menneisyydessä miesten sisäpiirin klubit ovat hoitaneet asioita miehet keskenään. Joten nyt on mielenkiintoista katsoa, mitä tapahtuu sitten, kun hieman sekoitetaan pakkaa. Hienoa, että pystymme keskustelemaan tänä kansallisten parlamenttien kollegoiden kanssa, koska meillä on omat kokemuksemme, joista olemme voineet kertoa toisillemme. Ja myöskin kansallisessa kontekstissa voidaan jatkaa tätä samaista keskustelua. Toissijaisuusperiaatteita tullaan kunnioittamaan – Ehdotuksessa tämä on hienosti muotoiltukin. Uskon, että on hienoa, mikäli tämän lainsäädäntökauden päätteeksi vielä saadaan otettua tämä merkittävä askel naisten tasa-arvon edistämiseksi vihdoinkin. Vetoaisin nyt kaikkiin tahoihin, jotka tiukasti uskovat toissijaisuuteen. Uskotteko te, että Eikö muillakin seikoilla, muillakin aloitteilla voida saada myönteistä vaikutusta kuin että aina verrataan tuuteen. Kiitoksia. Täällä on vielä pari puheenvuoroa, mutta hyvin lyhyesti vain, koska muutoin aika loppuu ja esittelyidenkin täytyy vielä puhua. Olkaa hyvä. Rova Lyling. La Puheenjohtaja halusin ensinnäkin sanoa, että komissio on toiminut hyvin, kun on saanut hiukan vauhtia tähän asiaan, mitä tulee naisten osuuteen päätöksentekorakenteessa kaikilla sektoilla, kaikilla tasoilla, mutta kyseinen direktiivi koskee tietysti nyt vain johtokuntia pörssillistetussa yrityksessä, jos joitakin Naisten määrähän voidaan laskea aika lähes kahden, kahdella kädellä, ovat he sitten johtokunnissa tai hallintoneuvostoissa pörssiyrityksessä. Haluaisin myös sanoa, että säännöt myös vaihtelevat maasta toiseen. Saksasta tunnetaan järjestelmässä omassa maassani meillä on sellaista lainsäädäntöä, niin kuin Ranskastakin löytyy, on hallintoneuvostot ja on varsin suuri ero näiden välillä, enkä tiedä, voidaanko laatiakaan mitään Euroopassa direktiiviä, joka kohtelee samalla tavalla näitä erilaisia, erityyppisiä johtokuntia yrityksissä. Minä myös epäilen hiukan sitä, missä määrin tämä on oikea oikeudellinen perusta, mutta näistähän aina kiistellään. En edes tiedä, onko olemassa mitään sopivaa oikeudellista perustaa tälle jos haluaa tehdä direktiivin vain yritysten johtokunnille pörssiyrityksissä. Haluaisin vain sanoa, koska kerran enemmistö Euroopan parlamentissa puoltaa kiintiöitä, niin minä uskon, että kaikkein suurin vihollinen sille, että todellakin politiikan myötä saada naiset paremmin edustetuksi kaikkialla, ovat juuri niitä, jotka, ne ihmiset, jotka liikottelevat näissä suosituksissa, ja minä pelkään, että näin käy tässäkin sen jälkeen, mitä tässä nyt olen kuullut erityisesti sellaista henkilöitä, jotka jopa vaativat sitä, että julkaistaisiin vapaat paikat johtokunnissa niin, että kaikki voisivat hakea, jos joku yksityinen yritys kokoaa johtokuntaansa. Minä kyllä uskon, että tässä mennään varsin pitkälle. Minun pelkoni ei liity niihin kysymyksiin, joita on tehty, vaan pelkään niitä, jotka Kuten aina ikävä kyllä, liian usein käy. Erityisesti täällä naisten sen valiokunnassa pelkään siis niitä, joilla on tällaisia liiallisia suosituksia ja vaatimuksia. Ja näin parlamentti tulee naurettavaksi ja tässä vahvistetaan tavallaan neuvostossa niitä kantoja, jotka eivät halua kuullakaan mistään tällaisesta. Ja silloin tavallaan ne voit, jotka vastustavat naisten osallistumista. Haluaisin vain tämän ottaa esille, koska minä jo nyt pelkään, viittaan siihen mitä olen kuullut, että meidän kantaamme ei oteta sitten huomioon. Näinhän meille on käynyt aikaisemminkin puheenjohtaja muissa kysymyksissä. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Aivan lyhyt puheenvuoro enää, koska aika on vähän. Ihan lyhyesti ja puhun Sloveniaa. Niin, tänään me olemme nyt keskustelleet eri käsityksistä. Jotkut peräänkuuluttavat sitovaa säätelyä, jotkut vapaaehtoisia järjestelmiä. Minä kyllä uskon kiintiöihin minä uskon nimittäin, ne ovat osoittautuneet hyvin tehokkaiksi ongelmien ratkaisemiseksi. Ne saattavat olla myös erittäin hyödyllisiä myös elinkeinoelämässä, yhtiöissä. Minä olen tämän asian parissa ollut tekemisissä myös talous- ja rahasiavaliokunnassa. Ja haluaisin ottaakin esille tämän näkökulman nyt esille, joka sekin on tärkeä. On nimittäin olemassa selvityksiä, jotka liittyvät kiintiöiden toteuttamiseen yhtiöissä. Ja nämä selvitykset ovat osoittaneet, että on erittäin hyödyllistä, että naisia on johtokunnissa. Tuollaisen yhtiön toiminta, kun siellä on enemmän naisia esimerkiksi johtokunnissa johtoasemissa – näiden yhtiöiden suorituskyky on parantunut, on saatu parempia tuloksia vuosi toisensa perään. On mielenkiintoista, kun ruvetaan puhumaan yhtiöistä, niin silloin ei siellä oikeastaan olekaan ongelmia kiintiöiden kanssa tai ongelmia siinä, että naisia on johtopaikoilla. Toisin kuin esimerkiksi politiikassa. Minä uskon itse, että ei tässä edes mennä riittävän pitkälle. Meidän pitäisi tavoitella 50 prosenttia, miksi on jääty 40 prosenttiin naisten osuudeksi johtokunnissa. Kun kerran täällä nyt käydään julkista keskustelua parlamentissa, niin jos me jotenkin panttaamme kunnianhimossa, niin en oikein usko, että tässä päästään eteenpäin yhtiöissä. Meidän pitäisi tähdätä korkeammalle. Kiitoksia paljon. Nyt äh, esittelijät saavat vielä puheenvuoron, mutta sitten halusin kiittää kaikkia läsnäolijoita ja kollegoita, erityisestikin kansallisista parlamenteista. Te olette todellakin antaneet merkittävän panoksen tähän keskusteluun. Te olette kertoneet äh, omien maitteni kokemuksistanne ja uskoakseni tämä keskustelu oli erittäin hyödyllinen ja hedelmällinen. Tämä antaa ajattelemisen aihetta myöskin esittelijöille, jotka nyt voivat tehdä johtopäätöksiä tästä keskustelusta. Ennen kuin annan heille puheenvuoron, muistuttaisin vielä teitä siitä, että aikataulu on seuraavan kaltainen. Heinäkuussa 8., 9. ja 10. päivä tästä mietinnöstä vielä keskustellaan. Tarkistusten määräaika on 29. elokuuta. Tarkistuksista keskustelun valikunnassa 18. syyskuuta ja valikunta äänestää 14. lokakuuta oikeusasioiden valikunta ja naisten oikeuksien valikunta yhdessä äänestää tuolloin. Nyt pyytäisin tulkeilta hieman lisää aikaa, jotta voimme saada tämän kokouksen päätöksen. Kiitoksia tulkit ihan varmasti mielellään auttavat meitä ymmärtämään toisiaan, sanoo puheenjohtaja. Nyt Rova Kratsa, mutta vain lyhyesti. Kiitos Rova puheenjohtaja. Minäkin omalta osaltani haluaisin sanoa, miten iloinen olen siitä, että pystymme järjestämään tämän keskustelun ja tapaamisen kollegoimme kanssa kansallisista parlamenteista. Haluaisin kiittää myös Euroopan unionin komissiota ehdotuksen esittelystä, kuten myös puheenjohtajavaltioiden edustajia sekä Irlantia että Liettua. Me kuulimme heidän kantojaan tähän ehdotukseen. Lisäksi haluaisin kiittää myös alueiden komiteaa ja talous- ja sosiaalikomiteaa, jotka myös ovat tehneet työtä tämän parissa ja ovat antaneet omat lausuntonsa ehdotukseen. Tänään olen pannut merkille, enkä varmasti ole ainoa tässä, että tiettyä epäröintiä on vielä havaittavissa eri puolueissa ja eri tahoilla tämän direktiivin ja sen tavoitteiden osalta, myös niiden menetelmien osalta, joilla pyritään pääsemään tavoitteeseen. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämänpäiväinen keskustelu antaa kuitenkin mahdollisuuksia lähentää käsityksiä ja mielipiteitä, vaikkakin jotkut todellakin vaikuttavat vielä epäröivän jossain yksityiskohdissa. Esimerkiksi totta kai pitää paikkansa, että yhtiö oikeus vaihtelee maasta toiseen. Järjestelmät ovat erilaisia. Mutta tässähän on esitetty sellaista täytäntöönpanoa, että tällaisia ongelmia ei syntyisi. Ensinnäkin kyseessä on direktiivi, ja sitten sitä ruvetaan soveltamaan asianomaisissa elimisissä tarpeen mukaan. Olipa sitten oikeudellinen järjestys mikä tahansa. Minä uskon, että tähän liittyy paljon muitakin näkökohtia vielä, joita on syytä käsitellä. Nekin ovat sellaisia, jotka tekevät direktiivin täytäntöönpanon helpommaksi. Ja niin kuin täällä on hyvä pitää mielessä myös, että 40 prosenttia ei ole mikään lopullinen tavoite. Hyvä, jos päästään 50 prosenttiin. 40 prosenttia on kuitenkin vähimmäistaso jotta saadaan kummankin sukupuolen edustus tasapainoisesti mukaan. Jossain yhteyksessä saattaa olla, että myös miesten osuutta pitää nostaa, eli kyse on aliedustetusta sukupuolesta ja siinä pitää päästä 40 prosenttiin. No pitää mitä puheita puheenjohtaja, lopuksi toteaisin, että Tarkoituksena on myös helpottaa sisämarkkinoiden toimintaa. Ja kyse on myös siitä, että annetaan uutta puhtia niissä maissa, jotka vielä ovat epäröineet tässä. Tämä Euroopan unionin hanke ei tietenkään millään tavallaan puutu niiden maiden toimiin, joissa on pystytty pääsemään eteenpäin ja he ovat omalla tavallaan pääsemässä kohti tavoitteita. Ajatellaan tässä yhdistynyttä kuninkaskuntaa tai Ruotsia, jotka ovat aivan perustellusti varmasti toteuttaneet omia toimenpiteitään. Ja jos he ovat kerran vakuuttuneita, että näilläkin toimilla päästään tavoitteeseen, niin silloin direktiivi ei millään tavalla estä näitä toimia. Direktiivi päinvastoin myös itsesääntelyä haluaa rohkaista niin, että päästään tavoitteeseen, mutta direktiivi antaa kuitenkin uutta pontta muille maille. Kiitos ja sitten Rova Regner, olkaa hyvä. Toivon nyt, että voin todellakin puhua aina lyhyesti vain. Nyt haluaisin täysin yhtä mitä Rova Rodi Kratsa juuri totesi näihin kiitoksiin, joita hän esitti, varsinkin teille kansallisten parlamentin edustajille ja muille osallistujille. Ja kiitoksia myöskin siitä, että sisällön osalta te annoitte meille niin paljon. Nyt on kyse siitä, että nyt pitää saada valoa pimeyteen. Pimeyteen, joka valitsee silloin, kun henkilöitä valitaan johtokuntaan. Kyse ei ole pelkästään kultaisista mekoista vaan kultaisista housuista niin sanottusti. Italiassa on tehty muun muassa tutkimus, joka osoittaa minun nähdäkseni sen, että kun tällaisia tavoitteita asetetaan ja toteutetaan, silloin näiden johtokuntien laadukkuus jo sinänsä paranee naisten myötä, koska avoimet kriteerit, kun otetaan käyttöön, tämä loppujen lopuksi johtaa siihen, että yritykset valitsevat asianmukaisia henkilöitä ja tämä vaikuttaa yritysten menestykseen. Kiittäisin myös Rova Niebleria siitä, mitä hän sanoi oikeudesta perustasta. Meillä ei olisi minkäänlaista ongelmaa, mikäli ei olisi kyse pelkästään johtoon kuulumattomista johtokunnan jäsenistä, mikä otettaisiin kaikki johtoteissa olevat henkilöt tässä mukaan kiintiöihin. Ja vielä sisältöpuoleen totean sen, että haluan erittäin lämpimästi vielä lopuksi, niin kuin aluksikin, kutsua teidät vielä pienelle epäviralliselle puheliepä lounaalle, joka odottelee tuolla teitä salin ulkopuolella. Siellä voimme jatkaa keskustelua vielä epämuodollisesti. Kiitoksia vielä teidän erittäin paljon tilannetta rikastuttavista näkemyksistänne. Tämä auttaa meitä Euroopan paremmin saamaan paremman kuvan tilanteesta. Ja kiitoksia myöskin tulkeille vielä lopuksi, jotka tekivät hieman ylitöitä nyt meidän hyväksemme. Kiitoksia.